Iniziamo. Aloittakaamme. Benvenuti a tutti. Tervetuloa kaikille. Haluaisin pyytää teitä istuutumaan. Meillä on kaksi työpäivää hyvin työntäyteistä. Ja aloitamme. Ensiksi meillä on esityslistan hyväksyminen, jollei ole mitään varauksia tai kommentteja, niin esityslista on hyväksytty. Haluan kertoa teille, että tulkkaus on saatavissa kaikilla valiokuntamme kielillä. Ja kiitos tästä tulkeille. Ja sitten on pöytäkirjan hyväksyminen seuraavasta kokouksesta 2022. 22. helmikuuta, jollei tästäkään ole mitään huomautettavaa, niin silloin pidämme tätä hyväksyttynä. Tämän päivän kokous menee verkkoon. Ja haluaisin kertoa teille myös, että sen iltapäivän kokous, jolloin olemme yhdessä George Lyonin kanssa, joka kertoo meille YTPn tulevaisuudesta. Se itse asiassa pidetään toisessa salissa, ei tässä, vaan toisessa salissa, joka on ASP 2Q2. Ja nyt sitten ehkä voimme aloittaa valiokuntakokouksemme. Ja aloitamme tutkimuksen esittelyllä. No, tutkimus koskee vuoden 2013 jälkeistä uutta tilatukijärjestelmää. Uusi lähestymistapa, uudet tavoitteet. Koordinaattorit ovat sopineet, että me pyytäisimme tai tilaisimme tutkimuksen tästä, koska oltiin sitä mieltä, että tämä olisi hyödyllinen, jotta voisimme paremmin ymmärtää menettelyjä, menettelytapoja ja lainsäädäntöä. YTPS 2013 vuodesta eteenpäin ja siksi haluaisin toivottaa tervetulleeksi herra Jean-Christophe Buron, joka on tutkimuksen tekijä ja herra Byro aikoo pitää meille tästä tutkimuksesta esittelyn. Ja sen jälkeen tietystikin on mahdollisuus esittää hänelle kysymyksiä. Sellaisia kysymyksiä, joihin herra Byro vastaa. Ja haluaisin myös kiittää komissiota siitä, että hän on, se on lähettänyt tänne edustajansa ja annankin seuraavaksi Jean-Christophe Byrolle, joten hän voi esittää tutkimuksensa. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä, tähän esitykseen liittyy kalvoja englannin kielellä. Tämä tutkimus on saatavana tilapäisenä versiona taulukkona. Tämä on edelleenkin hyvin väliaikainen versio. Siinä on vielä kaikenlaisia kirjoitusvirheitä, se on muita. Ja taulukkojen ja itse tekstin välillä on eh, että epäyhdenmukaisuutta. Niin, kyse on tutkimuksesta, jonka teki kahdeksan eri jäsenvaltion eh, taloustieteilijät. <clears throat> Meitä pyydettiin eh, tekemään tilannekatsausta tilatukijärjestelmästä, suoria tukia koskevasta järjestelmästä – meidän tarkoituksemme oli myös tehdä ehdotuks, uudistusehdotuksia. eri kansalaisjärjestöt, eri ryhmät, jäsenvaltiot ja maatalousjärjestöt ovat tällaista peräänkuuluttaneet. Tarkoitus oli myös tehdä arvio ja antaa muutamia lukuja, jotka ovat näiden ehdotusten takana. Ja lopulta oli tarkoitus tehdä ehdotuksia koko järjestelmän, siis suoria tukea koskevan järjestelmän uudistamisesta liittyen tilatukeen ja ympiin vuoden 2013 jälkeen. No niin, tutkimuksen ensimmäisessä osassa on tarkoitus kuvailla tämänhetkistä suoria tukia koskevaa tilannetta terveystarkastuksen jälkeen. Sehän toi mua saan monia muutoksia. Kyse on SPSstä eli tilatukijärjestelmästä. Se tarkoittaa järjestelmää, joka on voimassa kaikissa jäsenvaltioissa ja sitten on niin sanottu Single Area Payment Scheme, joka on voimassa uusissa jäsenvaltioissa. Mitä tulee mikro- ja makrotalouteen, olemme pyrkineet tarkastelemaan tilannetta, maksutilannetta eri jäsenvaltioissa. Tarkoitus on vuonna 2013 ja sen jälkeen yksinkertaistaa tilannetta ja tuolloin kaikki suorat tuet tullaan irrottamaan tuotannosta. Ja tuolloin vuonna 2013 meillä on tarkoitus siis saada aikaan yhtenäinen tilatukijärjestelmä. Usein jätetään huomiota se tosiseikka, että kun puhutaan terveystarkastuksen jälkeisestä ajasta, niin meillä on ollut hyvin paljon joustavuutta maa- jäsenvaltioiden suhteen. Olipa kyse sitten historiallisista malleista tai ei. Ja tietty osa budjetista, joka on tällä tavalla vapautunut, se on kohdennettu uusi, muihin tarkoituksiin. Puhumme maatalouspolitiikan ensimmäisestä ja toisesta pilarista. Jäsenvaltioiden tasolla tätä tilannetta on pidetty hiukan keinotekoisena. Tällä hetkellä maatalouspolitiikka on edelleenkin pitkälti Ähm, subsidiariteettiperiaatteen mukainen. 68 artiklan se jota noudatetaan toisessa pilarissa ja jonka tarkoitus on, joka mahdollistaa muun muassa ympäristötoimet. Ne kuuluvat siis toiseen pilariin. Tämä on erittäin tärkeää, koska jos otetaan vaikkapa Ranska esimerkiksi, niin 5,6 miljardia äh, avustusrahaa tästä rahasta Ranskan hallitus on joustavuutta noudattaen kohdentamaan uudestaan 3,6 miljardia muihin tarkoituksiin. Tämä on erittäin tärkeää, koska meillä on erilaisia maksujärjestelmiä ja tietyissä tapauksissa on hyvä tarkastella myös koko koko tätä suorien tukien tilannetta mukaan luettuna toinen eh, pilari. Edelleenkin eh, jos ajatellaan vaikka sellaista vuotta kuin 2006, noin, niin noin 50 prosenttia eh, maataloustuloista on tullut tukimaksuina Euroopasta. Huonompina vuosina, kuten vuonna 2009, osuus on ollut vielä suurempi. maataloustukien määrät eroavat maittain. Muun muassa Hollannissa se on ollut pienempi kuin vaikkapa Suomessa. Tämä vaihtelee myös tuottajittain, aloittain ja alueittain. Olipa kyse sitten hehtaarituista tai työntekijöiden maksettavista maksuista. Järjestelmäähän on kritisoitu myös vuoden 2003 uudistuksen jälkeen ja terveystarkastuksen jälkeen. Nämä, tämä kritiikki ei välttämättä aina ole paikallaan, mutta on myös sellaista kritiikkiä esitetty, joka on aivan paikallaan ja joka liittyy nimenomaan suorien tukien ö, maksuun. Ensinnäkin täytyy muistaa, että nämä maksut eivät ole välttämättä ö, samankaltaisia ja ne heijastelevat liikaa menneisyyden tilannetta – Eh, eivät myös välttämättä ota huomioon sellaisia asioita kuin maan pinta-ala. Täytyy myös muistaa, että ympäristövaikutukset ja tämä niin sanottu täydentävien eh, ympäristöehtojen tämä no, noudattaminen ei välttämättä ota huomioon kaikkia niitä asioita, joita pitäisi ottaa huomioon. Nämä ovat erittäin tärkeitä asioita, jotka täytyy tulevaisuudessa ottaa huomioon. Olemme myös tarkastelleet niitä ehdotuksia, joita mutta Euroopan parlamentin eh, jäsenet muun muassa ovat esittäneet suorien tukien uudistamiseksi eh, vuoden 2013 jälkeisen, jälkeisen ajan osalta. Meillä on eh, useita ehdotuksia, joita on tullut erilaisista aivoriihistä, kansalaisjärjestöistä, maanviljelijöiden organisaatioilta – jäsenvaltioilta ehdotusten välillä on suuria eroja, joiden ehdotusten mukaan koko YMP tulisi purkaa, joiden ehdotusten mukaan taas tulisi ylläpitää järjestelmää, joka suosisi eurooppalaisia maanviljelijöitä ulkomaisen kilpailun ikeessä. On tehty ehdotuksia, jotka liittyvät muun muassa tämänhetkisen järjestelmän muuttamiseen niin, että omaksuttaisiin suhdanne vastainen järjestelmä, tai siis suhdanteisiin, suhdanteista riippuva järjestelmä ja markkinoista riippuva järjestelmä. Tarkoitus olisi myös käyttää ensimmäisen pilarin budjettia, tämänhetkistä budjettia, niin, että saataisiin jotta saataisiin aikaan toimiva korvausjärjestelmä. Tietyissä tapauksissa nämä ehdotukset ovat muun muassa tulleet kansalaisjärjestöiltä, ympäristöjärjestöiltä, mutta myös muilta järjestöiltä, muun muassa maanomistajilta, tietyiltä maatalousjärjestöiltä, hallituksilta, joten tiettyä yhtenäisyyttäkin ehdotusten kesken on. On kuitenkin muistettava, että eri tahojen välillä on myös eriäviä mielipiteitä, muun muassa budjetista, tukien tasoista tai yhteisrahoituksesta. Näistä kaikista on esitetty erilaisia näkemyksiä ja ehdotuksia. Nämä ehdotukset ovatkin johtaneet siihen, että olemme laatineet tai kehittäneet erilaisia tavoitteita, periaatteita, jotta voisimme tehdä ehdotuksia suorien maksujen tulevaisuuden suhteen. Mehän olemme itse teknisiä asiantuntijoita, eikä tämä välttämättä kuulu meille tämä poliittinen puoli, mutta voimme todeta, että olisi hyvä suunnata ainakin, ainakin osa tämänhetkisistä tuista niin sanotusti yhteiseen hyvään asioihin, jotka liittyvät vaikkapa maaseudun elinvoimaisuuteen, elintarviketurvallisuuteen ja tällaisiin asioihin, koska tämänhetkinen järjestelmä ei mahdollista sitä, että voisimme suojella vettä, maata, luonnon monimuotoisuutta ja niin edespäin niin, että voisimme ylläpitää tuotantokapasiteettia. Nämä ovat tietysti subjektiivisiakin asioita. Toinen seikka, tämänhetkinen rahoitusjärjestelmä, joka liittyy ensimmäiseen pilariin, joka rahoitetaan suoraan Euroopan budjetista, ja toisen pilarin rahoitushan rahoitetaan yhteisrahoituksen keinoin rahoituksen tulisi johtaa siihen, että kannustetaan toimiin, jotka ovat yhteisen edun mukaisia. Pitäisi pyrkiä harmonisoimaan yhteisrahoituksen tasoa molemmissa pilareissa. Tämä saattaa tietenkin aiheuttaa institutionaalisia ongelmia joita ei tule väheksyä. Ne liittyvät muun muassa budjettiin tai eurooppalaisen päätöksentekojärjestelmään. Mitä sitten tulee mikrotaloudellisten elementtien eh, vaikutukseen? Eh, tilanne on johtunut suuriin siirtoihin jäsenvaltioiden sisällä, jos kohta kokonaisbudjeteissa on pysytty. Eh, ja Tämä edellyttää ehkäpä laajempaa subsidiariteettia kuin tällä hetkellä niin, että jäsenvaltioiden kesken voidaan toisaalta soveltaa omia kriteereitä, mutta voidaan myös saada aikaan riittävästi harmonisaatiota, jotta ei jotta kilpailu ei vääristy Euroopan tasolla. Mitä sitten tulee suorien tukien ja maksujen uudistamiseen – me olemme ehdottaneet, jos kohta omasta mielestäni me ehkäpä ää, tässä joudumme jo aika kauas pois omasta asiantuntemuksen alastamme. Mehän olemme 15 ekonomistia eri maista ja meidän on tullut pohtia monia asioita, kuten yhteisrahoitusta, yhteisen hyvän kunnioittamista ja tällaista. Ne sopimukset, joita me olemme tällä hetkellä tehneet, eivät välttämättä vielä johda mihinkään poliittisiin päätöksiin, mutta me olemme kuitenkin tehneet muutamia ehdotuksia. Toisaalta olemme tehneet ehdotuksia, jotka liittyvät suuren riippuvaisuuteen suorista tuista. Se on niin suurta, että lyhyellä aikavälillä ei tätä tilatukijärjestelmää voida kokonaan poistaa. Tarvitaan siis aika pitkä siirtymävaihe ja sen lisäksi saattaa olla paikallaan asettaa riittävän pitkä raukeamisaika niin, että tuotteet voivat sopeutua uuteen tilanteeseen. Ja jos nyt otetaan vaikkapa huomioon uudet jäsenvaltiot tai sellaiset jäsenvaltiot, jotka ovat edelleenkin siirtymävaiheessa, kahden jäsenen, jäsenvaltion osaltahan siirtymävaihe on 2016, niin emme voi tietenkään yhtäkkiä lakata näiden maiden maksuja kuin seinään. Joka tapauksessa tätä tämänhetkistä tilannetta täytyy suunnata aivan uusiin, uusille tahoille niin, että korvataan sellaisia yleiseen hyötyyn liittyviä asioita, joita yksin omaan markkinat eivät pysty tukemaan, kuten biodiversiteetti ja luonnonsuojeluaspektit, etc. Ja tarkoitus olisi myös kasvattaa sitä budjettia, jolla rahoitetaan nimenomaan yleiseen hyvään tähtääviä toimia. Tarkoitus ei ole siis tukea ainoastaan maatalousmaan tuottajia. Meidän täytyy siis jollain tavalla yhdistää ensimmäistä ja toista pilaria – Toinen pilarihan on erityisessä asemassa liittyen budjettiohjelmointiin. On tahoja, joiden mielestä tällainen fuusio ei välttämättä sulauttaminen ei olisi kovinkaan edullista, mutta on pyrkiä siihen, että toisen pilarin puitteissa voitaisiin tukea enemmän alueita, erityisesti vähemmän suotuisia alueita, ja toisaalta myöntää myös hehtaaritukea niin, että ensimmäinen ja toinen pilari voitaisiin vähä, vähältä pikkuhiljaa sulauttaa. Tarkoitus olisi saada aikaan järjestelmä, joka olisi homogeenisempi toisaalta alueita ja toisaalta tuottajia tuettaisiin. täytyy sanoa, että tällä hetkellä tilanne on aika hankala, jos me otamme huomioon esimerkiksi työntekijän perusyksiköksi pikemminkin kuin esimerkiksi hehtaarialan tai jonkun muun, niin joudumme ongelmiin. Erityisesti maksut per työntekijä saattaisivat johtaa aika tavoitteiden vastaisiin tuloksiin. Saattaisi käydä niin, että että esimerkiksi ekstensiivisen tuotannon alalta siirryttäisiin vaikkapa viinin viljelyyn. Meidän täytyy siis muistaa, että jos me päätämme uusista säännöistä, jotka liittyvät tukien kohdentamiseen, meidän täytyy ensin tehdä erittäin tarkkoja tutkimuksia näiden muutosten seuraamuksista. On myös muistettava, että tarvitaan riittävästi subsidiariteettiperiaatteen kunnioittamista, jotta vääristymiä ei tulisi. Olemme pyrkineet tarkastelemaan eri ryhmien ehdotuksia, muun muassa jäsenvaltioiden ja osakuntien ehdotuks, osuuskuntien ehdotuksia, jotka liittyvät tukien sitomiseen markkinahintoihin. Nämäkin ovat olleet aika kiintoisia ehdotuksia. Mielestämme tämä ei ole kovinkaan hyvä ajatus ja sillä saattaisi olla monia käänteisiä vaikutuksia, kielteisiä vaikutuksia. Voimme myöhemmin palata niihin. Mitä tulee tähän toiseen osa-alueeseen, nimittäin öö, yhteisen hyvän yhteisen hyvään tähtäviin tukiin. Tarkoitus on välttää sellaisia kielteisiä vaikutuksia, joita tällä hetkellä on olemassa toisessa pilarissa. Sehän on hyvin monimutkainen järjestelmä, siihen liittyy monia hallinnollisia kustannuksia. Täytäntöön paneminen on ollut hyvin vaikeaa monissa jäsenvaltioissa, muun muassa sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa viljelijöitä on enemmän. Ja pyrimme tukeutumaan olemassa oleviin tietoihin. Kun ajatellaan yhteistä hyvää, niin meillä on erilaisia mahdollisuuksia tukea yhteiseen hyvään liittyviä tavoitteita niin, että kohdennamme paremmin toimiamme ehkäpä samalla tavalla kuin tehdään tällä hetkellä niin sanotuissa agri-ympäristö, agri-environmental järjestelmissä. Ja edelleenkin subsidiariteettiperiaate on tärkeä. Tarkoitus on saada tukia jaettua tasapuolisemmalla tavalla. Meidän täytyy olla pragmaattisia, jotta ymmärrämme, missä määrin markkinajärjestelmä sallii meidän siirtyä kohti järjestelmää, joka suosii yhteistä hyvää enemmän. Ja meidän tulisi saada aikaan sellainen järjestelmä, jonka myötä tukia annettaisiin selkeimmin, selkeämmin, paremmin kriteerein, pikemminkin hehtaariperusteella kuin työntekijäpohjalta työntekijöiden osalta tulisi saada aikaan jonkin, asettaa jonkinlainen katto. On myös muistettava ongelma, joka liittyy siirtoihin jäsenvaltioiden välillä. Jos kohta voidaan tietysti lähteä siitä, että nämä tuet, tukien maksussa otetaan huomioon kussakin jäsenvaltiossa vallitseva maksukyky. Kannattaisi myös ehkäpä pohtia tällaiseen, tällaista kansallisen kokonaisbudjetin ajatusta, jota noudatettaisiin objektiivisiin kriteereihin, otettaisiin huomioon muun muassa viljelykelpoinen pinta-ala, mm, työvoiman lukumäärä, ympäristöaspektit ja niin edespäin. Ja tämän kokonaisbudjetin sisällä jäsenvaltiolle olisi mahdollisuus laajaan subsidiariteettiin. Mitä tulee yhteisrahoitukseen, mielestämme olisi hyödyllistä, jos yhteisrahoitus olisi suurin piirtein samanlainen kuin tälläkin hetkellä on näiden kahden pilarin välillä, jos kohta niiden suhteita voitaisiin ehkä hiukan muuttaa. On muistettava myös, että kansallinen yhteisrahoittaminen perustuu tietyssä määrin vapaaehtoisuuteen. Tämä tietysti täytyy ottaa huomioon. On otettava huomioon se, että yhteisrahoitus voi vaihdella jos toki kriteerien tulisi olla mahdollisimman objektiivisia. Tietysti myös tarvitaan yhteinen puitteisto, eurooppalainen YMP-puitteisto, joka ottaa huomioon myös yhteisen hyvään liittyvät aspektit. Emme tietenkään halua, että kilpailu vääristyy ja haluamme myös mahdollisimman yhteneväiset määritelmät, jotta olisi riittävästi kriteerejä, yhteisiä kriteerejä, joita on kunnioitettava. Voitaisiin myös kaavailla jonkinlaista ylimääräistä yhteisen hyvään liittyviä maksuja tai kriteereitä. Tällä hetkellähän meillä on ö, minimikriteerit kussakin maassa. Jos ajatellaan vaikkapa eläinten suojelua, niin esimerkiksi Alankomaissa kriteerit ovat paljon tiukemmat kuin joissain muissa maissa. Olisi hyvä, jos kussakin jäsenvaltiossa saavutettaisiin sama suojelun taso. Sitten vielä pari diaa minulla tässä olisi. Meitähän pyydettiin arvioimaan sitä, millä tavalla tulevaisuuden suoria maksuja koskeva järjestelmä vastaisi tämänhetkisiä sääntöjä. No, jos neuvosto ja parlamentti päättävät ottaa käyttöön tällaisen kontrasyklisen järjestelmän, niin silloin kannattaa ottaa huomioon Dohan sopimukset, jos, joka asettaa tiettyjä tiukempia kriteereitä. Myös VTOn sopimukset on otettava huomioon edelleenkin nämäkin sopimukset jättävät tiettyä pelivaraa kontrasyklisten toimien suhteen. On myös selvää, että kun puhutaan suorista maksuista, tilatuista, niin edes tällainen uudistettu järjestelmä ei voi tietenkään korvata tarpeellista välttämätöntä markkinoiden sääntelyä, jossa otetaan huomioon hintojen ja tulojen melkoinen volatiliteetti. Suorat maksut silloin kun niihin otetaan huomioon myös yhteinen hyvä, ne voivat tietysti olla tasapainottava tekijä, erityisesti kun ajatellaan huonommassa asemassa olevia alueita. Tietyissä tapauksissa maksut on, voidaan jopa liittää tuotantoon. Ei tämäkään mikään tabu ole, jos se on omiaan hyödyttämään tilannetta ja yhteistä hyvää. Ja viittaan edelleen artiklaan 68. On kuitenkin muistettava, että tämä suorien tukien maksujärjestelmä ei voi korvata perinteistä ymppiä. Johtopäätös. On selvää, että tietyt institutionaaliset ongelmat, rahoitukseen liittyvät ongelmat, jotka liittyvät suoria maksuja koskevaan tulevaisuuden järjestelmään. Mehän ehdotamme omassa ehdotuksessamme enemmän yhteisrahoitusta, jotta voidaan välttää toisen pilariin, toisen pilariin kohdistuvaa syrjintä. Ehdotamme niin ikään enemmän tukia yhteisen hyvään liittyviin toimiin ja peräänkuulutamme myös subsidiariteettiperiaatteen kunnioittamista, koska jäsenvaltiot vaihtelevat, ovat erilaisia keskenään ja täytyy ottaa huomioon paikalliset tarpeet. On kuitenkin muistettava myös, että kaikkein tärkeintä on se, että meillä on yhteisön tasolla yhteiset säännöt, jotka liittyvät niin tilatukiin kuin tähän yhteiseen hyvään kohdistuvinkin toimiin. Hyvä, kiitos. annoitte meille hyvin paljon ajattelemisen aihetta ja puheenvuoron pyytäjiä on ensimmäinen herra Papasta Amkos. Τον κύριο Μπυρό και στο πρόσωπό του τους συντάκτες αυτής της μελέτης, η οποία πράγματι είναι πάρα πολύ χρήσιμη για το έργο το οποίο... Haluaisin kiittää tästä tutkimuksesta, joka on suureksi hyödyksi meidän työssämme. Minä olen sitä mieltä, että olisi kiinnostavaa jokaisessa vaihtoehtoisessa skenaariossa myös nähdä, miten tämä vaikuttaa budjettiin. Niin, että saataisiin uskottavia argumentteja viljelijöiden suuntaan ja kaikkien suuntaan, jotka esittävät omia argumentteja, kun puhutaan niistä varoista, joita käytetään maatalousalalla tällä hetkellä. Tältä osin tätä tutkimusta tulisi vielä täydentää. Minä olen sitä mieltä, että suorat maksut on asia, jota pitää tutkia hyvin yksityiskohtaisesti, koska tämä väline huolehtii siitä, että ihmiset myös jäävät maaseudulle ja näin saadaan myöskin kannustimia – maatalousalan jatkoon. Oikeudenmukainen tukien jako on tärkeä kysymys, kuka tukia saa ja mitä kriteereitä noudatetaan tässä jaossa. Nämä ovat edelleen tärkeitä kysymyksiä. Minulla olisi herran Pyrolle kysymys. Hän lyhyesti jo viittasikin tähän, mutta minulla olisi vielä lisäkysymys ensimmäisen pilarin yhteisrahoituksen liittyen. Onko tämä yhdistettävissä yhteisön lainsäädäntöön. Vastaako tämä määräyksiä yhteisessä maatalouspolitiikassa? Ja toiseksi, kertomusta tulisi täydentää myös niillä asioilla, joista keskustellaan nyt, kun puhutaan yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta. Ajattelen tässä hyvin pieniä tiloja vuoden 2013 jälkeen. Ehkä näitä asioita voitaisiin tutkia vielä vähän lisää. Kiitos puheenjohtaja. Grazie, onorevole Papastamkos. Kiitos, herra Papastankos. Varmasti kaikki muutkin ovat kiinnostuneet kuulemaan vastaukset. Herra Nicholson seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja ja vielä kerran. Erittäin mielenkiintoista kuulla sitä, mitä sanottiin. Oletan, että jokainen jäsenvaltio on erilainen ja itse asiassa voi viitata siihen, minkä tuntee parhaiten, eli omaan jäsenvaltioonsa. Jos ajatellaan kaikkia 27, niin eihän sitä voi tuntea niitä, mutta Herra Lajansin mietinnössä on hyvin selvästi tullut esiin erilaisuus tai eriarvoisuus, mitä tukien jakoon jäsenvaltioiden välillä tulee. Ja yksi asia, joka on minulle myös hyvin selvä, on se, että mitä tilatukiin tulee, niin siinähän on kysymys monien pienten perheviljelmien eh, selviytymisestä tulevaisuudessa ja siitä, millä tavalla niitä hoidetaan. Kun otimme tämän tukijärjestelmän, tilatukijärjestelmän terveystarkastuksen myötä, niin on esimerkiksi kysymys karjan pääluvusta, esimerkiksi lampaiden kasvatuksesta, siis semmoisilla ympäristöön helposti haavoittuvilla alueilla. Ehkä tämä voisi olla hyvin tärkeä asia. Ehkä meidän pitäisi tietää tilanne tällä alalla, koska useimmat maanviljelijät eivät oikein tiedä, mistä on kysymys, mutta mutta jotkut järjestelmäthän perustuvat siihen, mitä on vuonna 2002 ja 2013 jälkeen. Ei voida hyväksyä sitä, että lähdetään 2002 tilanteesta. Mitä sitten yhteisrahoitukseen tulee, niin voin kysyä, että jos tämä sääntö siitä e, e, tulee vapaaehtoinen, eikä se enää ole pakollinen sitten jäsenvaltioiden välillä – Eikö se ottaisi tämän sanan yhteinen pois yhteisestä maatalouspolitiikasta, koska sen jälkeen ei tule enää olemaan yhteistä maatalouspolitiikkaa, vaan se silloin on sitten eri jäsenvaltioiden maatalouspolitiikka. Grazie, James. Kiitos, mielenkiintoista kuulla vastaukset. Albert Dess. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und auch herzlichen Kiitos paljon puheenjohtaja. Sydämelliset kiitokset tutkimuksen laatijoille. Mielenkiintoisia lähestymistapoja tässä, vaikka ehkä joitain täydennyksiä tähän tarvitaan vielä. Minä olen sitä mieltä, että ensimmäisen pilarin pitäisi tulevaisuudessakin toimia ilman yhteisrahoitusta. Puoli miljardia ihmistä pitää ruokkia korkealuokkaisilla – maataloustuotteilla pitää huolehtia maaseutualueista ja siksi ensimmäisen pilarin tasausmaksua, joita ei varmaankaan tarvita yhtä paljon tulevalla kaudella, voidaan perustella, vaikka jossa esimerkiksi puhutaan siitä, että on korkeat vaatimukset, kun tuodaan – EUn alueelle, niin EUn viljelijöihin kohdistuu eri vaatimukset kuin muualle, ja siksi voidaan näitä tasausmaksuja perustella ensimmäisessä pilarissa. Toinen pilari, siellä tulee yhteisrahoittaa tietyllä prosenttiosuudella. Siitä voidaan vielä keskustella. Hyvä kollega Papastamkus, voisin ajatella tässä moninaisia lukuja. Kaksi mainitsen, jos sanottaisin, että toista pilaria pitää ainakin 25 prosenttisesti yhteisrahoittajia voidaan rahoittaa 50 prosenttisesti, niin tuo olisi vielä ihan hyväksyttävissä oleva teksti. Ei se kilpailua vääristäisi merkittävästi. Toista pilaria tarvitaan, jotta voidaan puuttua maatalousalueisiin ja huolehtia siitä, että epäsuotuisilla alueilla ja vuoristoalueilla vielä voidaan viljellä. Tässähän meillä näitä tukimaksuja onkin ja puhumme aiheesta myöhemmin tänään lähikuukausina. Varmasti keskustelemme näistä aiheista paljon. Minä olen sitä mieltä, että tämä luo kyllä jo hyvän keskustelun pohjan. Kiitos. Bene, grazie Albert. Hyvä, kiitos Albert, sitten edustaja Glackenfeller. Kösjavak. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin esittää kysymyksen, joka liittyy tähän yhteiseen hyvään. Yhteisen hyvän käsitettähän ei ole määritelty. Toisaalta ää, aika usein näköjään käy niin, että yhteistä hyvää käytetään ikään kuin maataloustuotannon vastakohtana. YK ennusteiden mukaan noin 70 prosentilla tulisi lisätä maataloustuotantoa, jotta voitaisiin vastata näkevien ihmisten kasvavaan lukumäärään. Ja kyllähän täytyy muistaa, että myös maataloustuotannon tuottama ruoka on yhteistä hyvää. Thank you, Chairman. I've got seven quick points on this. Um... Kiitos. Seitsemän seikkaa lyhyesti. Täällä puhuttiin tukimuodoista, joita meillä ei yhdistyssä kuningaskunnassa ole. Ranskalaiset taas ovat saaneet sellaista tukea ja tilakohtaista tukea, joten me emme saisi näin vääristyneellä tapaa enää tukea maksaa. Mitä tulee siihen, että osittain palataan kansalliselle tasolle yhteisessä maatalouspolitiikassa, tämä on vaarallista. Jokainen hallitus tässä ajattelee, että tämä on hyvä mahdollisuus olla maksamatta viljelijöille ja käytetään varat johonkin muuhun. Olen Lesin kanssa eri mieltä yhteisrahoituksessa ensimmäisessä pilarissa. Minä toivon, että tässä ei ole ilmastonmuutosulottuvuutta. Sitä ei tänään näytetty, vaikka se siellä tutkimuksessa onkin, mutta se, että viljelijöitä pyydetään – ottamaan osaa johonkin, mitä ei ole selkeästi osoitettu todeksi, on ihan väärin. Toivon, ettei tästä aiheesta kuulla enää lisää. Yleisesti ottaen vastustan toista pilaria, koska se estää rahan tulon tiloille, jos se lähde monimutkaisiin prosesseihin. Tämä tuki pitäisi antaa sellaiseen kuin, että noudatetaan, on helpompi noudattaa EUn lainsäädäntöä esimerkiksi maitotilallisten osalta, esimerkiksi missä lanta voidaan varastoida ympäristömääräysten takia. Minä vastustan sitä, että tähän otetaan jonkinlainen työllisyysnäkökanta. Jos ajatellaan vaikka peltoviljelyä ja sitten siinä lisänä on esimerkiksi sikoja, niin silloin tämä viljelijä saa enemmän rahaa ja hänen kilpailijansa, joilla ei peltoalaa ole, joutuvat kilpailemaan häntä vastaan ilman tuota tukea. Tämän lisäksi, jos supermarketit saavat jotain tietoa siitä esimerkiksi, että siipikarjatilaa tuetaan, niin silloin tuki menisi suoraan kaupoille, ei tiloille. Lopulta ei kuultu mitään täydentävistä ympäristöehdoista – Onko yleisajatus tässä se, että tilanne pahenee vai helpottuuko se? Kiitos. Grazie, onorevole Agnon. Kiitos. Sitten Michel Dantin. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös äh, esittelijälle tästä tutkimuksesta. Hän aloitti ehdotuksensa korostamalla sitä, että Euroopan maanviljelijät siis kuvittelivat, että mitä yleisiin tai yhteisiin tilatukiin tulee, niin tehän esititte tässä erilaisia hypoteeseja ennen kaikkea. Puhuitte esimerkiksi työvoimasta. Ovat, oletteko testanneet eri hypoteeseissanne sellaista hypoteesaa, hypoteesia, jossa on kysymys tilatuista, joka in, jossa integroitaisiin esimerkiksi eri maksutasot, joita on eri jäsenvaltioissa. Grazie, Michel. Kiitos Michel. Luis Capula Santos. Muito obrigado. Eu quero agradecer este estudo, que é um excelente contributo para nós. Kiitoksia. Haluaisin kiittää laatijaa tästä tutkimuksesta. Tämä on erittäin tärkeä kurssi meidän työmme keossa. Usein me tapaamme sekoittaa keskenään poliittiset ja tekniset keskustelut. On selvää, että kun tehdään poliittisia päätöksiä, niin niillä täytyy olla selkeät tekniset perusteet, jotta ne ovat vastuullisesti tehtäviä päätöksiä. No tämän sanottua, niin sanoisin, että ei tätä keskustelua täydy kääntää mukkelismakkelis päälleen. Meidän täytyy pohtia todellista uutta arkkitehtuuria uudeksi ympiksi. Ja kun tämä arkkitehtuuri on ikään kuin piirretty, löydämme sitten, meidän täytyy löytää teknisiä keinoja ja menetelmiä toteuttaa sitä. Tämä tutkimus osoittaa, että myös teknisiä vastauksia on ongelmiin, joten mielestäni tämä on siinä mielessä erittäin myönteinen tutkimus. On äärimmäisen myönteistä nähdä, että se mitä tässä tutkimuksessa on, vastaa aika pitkälti sitä, mitä sosialisteissa on jo todettu, sanottu. Me olemme sitä mieltä, että uuden mallin täytyy ylläpitää myös hehtaarituki tyyppinen tuki. Ja tätä voidaan perustella käyttämällä muun muassa kriteereinä tai perusteina työpaikkojen säilyttäminen ja niin edespäin. On vain pohdittava, miten nämä ratkaisut voidaan kirjoitettua sisään tämän ehdotukseen. On sellaisia ihmisiä, jotka puoltavat ensimmäistä pilaria ja vastustavat täysin toista pilaria. Mielestäni kaikkein paras ratkaisu tähän ongelmaan on hylätä koko pilarijärjestelmä, keksiä sellainen integroitu, yhdennetty järjestelmä, jossa käytetään samankaltaisia jossa ei käytettäisi samankaltaisia kriteerejä kuin aiemmin, koska vuodesta 2003 alkaen olemme siirtyneet jo eteenpäin. Eli tässä tutkimuksessa on sellaisia asioita, jotka menevät myös teknisten kysymysten yli, muun muassa kysymys siitä, pitäisikö meidän turvautua yhteisrahoitukseen vaikka ei. Mutta tämä on poliittinen kysymys. Siinä vaiheessa, kun olemme tehneet päätöksen mallista ja päättäneet, millainen malli on, siinä vaiheessa meidän täytyy vasta pohtia, tullaanko sitä yhteisrahoittamaan vai tuleeko yhteisö yksin sitä rahoittamaan. On kuitenkin muistettava, että monissa jäsenvaltioissa on korkeat vajeet, suuret vajeet, ja poliittiset prioriteetit eivät välttämättä ole maatalousprioriteetteja. Ja jos nyt otetaan, otettaisiin käyttöön yhteisrahoitusjärjestelmä, niin se saattaisi johtaa markkinoiden vääristymiseen, ja se tapahtuisi tietysti maatalouselämän tappioksi. Täytyy olla kieli keskellä suuta, kun yhteisrahoituksesta puhutaan, mutta tämä on siitä huolimatta erittäin tärkeä tutkimus. Kiitos Louis. Ja sitten George Lyon. Uh, thank you. Uh, uh, Kiitos. Minäkin haluaisin e- esittää kaksi kommenttia. Ensimmäisen itse asiassa jo useat puhujat ovat kattaneetkin. Siis mitä tulee yhteis rahoitukseen, niin vaikuttaa, että politiikka tässä kansallistettaisiin täysin. Ja minulla on vaikeuksia ymmärtää siitä, miten tämä prosessin lopussa yleensä yhteistä maatalouspolitiikkaa olisi, jos ajatellaan sitä, mitä ehdotatte. Voitteko selittää minulle, miten tämä yhteinen maatalouspolitiikka, se yhteinen sana jää sinne, jos hyväksymme jotkut ne ehdotukset, joita esitätte. Ja sitten toiseksi, mitä tulee työvoimaan – ja siihen, että otettaisiin tämä yhdeksi kriteeriksi. Siis tämähän todella merkitsisi tukien uudelleenjakoa. Mutta jos tämä otetaan yhdeksi kriteeriksi, niin eikö se rankaisisi jollain tavalla jakelua ja mitä se sitten tekisi, mitä tulee Euroopan maatalouden kilpailukykyyn suhteessa muuhun maailmaan? Grazie George. Adesso Martin. Kiitos ja sitten Martin Oslin. Ja zu dem Thema Kufinen. Niin, yhteisrahoitusaiheesta sanoisin vain sen verran, että jos yhteisrahoituksesta näin puhutaan, niin vaarana on se, että päätetään yhteinen maatalouspolitiikka siksi, että monilla mailla ei ole yhteisrahoitusmahdollisuuksia. Siksi meidän pitäisi olla tarkkana, että ensimmäisessä pilarissa nähdään mahdollisimman suuri osa toimista eurooppalaisina toimina – esimerkiksi tämä julkinen hyvä ja ympäristö määritelmät ja myöskin ilmastonmuutoskysymys. Meistä tämän pitäisi olla eurooppalaista politiikkaa ensimmäisessä pilarissa. Mitä tulee työvoimaan lisätekijänä, tätä arvioin vähän kielteisesti, kun sanoitte, että tämä liittyisi lähinnä tehotuotantoon. Tehotuotannossa kai on työvoimaa kaikkein vähiten käytössä, joten kysyisin, onko tämä todella totta, että tehoviljelyn alueet kärsisivät siitä, jos työ otettaisiin yhdeksi kriteeriksi mukaan. Ja periaatteessahan pitäisi kysyä markkinoiden sääntöjä, pitääkö aina hyväksyä se, että 50 prosenttia EUn budjetista menee tähän alaan. Eikö pitäisi ajatella, että markkinoilla voitaisiin toimia niin, että maidon osalta esimerkiksi jälleen voitaisiin saada kunnollista tuloa markkinoilta. Tämä pitää pitää mielessä, kun puhutaan yhteisestä maatalouspolitiikasta. Pitäisi ottaa nämä markkinat paremmin huomioon. Kiitos. Kiitos Martin. Señor presidente, eh, yo le quería dar las gracias al ponente por su... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää eh, puhujaa tästä esityksestä, mutta pari seikkaa tässä asiakirjassa huolettavat minua. Te mainitsitte Ympin ja Rooman sopimuksen ja puhuitte sitä, että tavoitteena on tuottaa riittävästi ruokaa kohtuu hinnoin Rooman sopimuksen mukaan, mutta jos tämä tavoite ei enää päde, niin sittenhän ei tarvita enää koko ymppiä. Mutta kyllä me tarvitsemme ruokaa kohtuuhintaan myös Euroopan unionissa. Tietyissä jäsenvaltioissa on ollut vakavia työttömyysongelmia ja matalapalkkaongelmia, joten kyllä tätä ymppiä täytyy vielä rohkaista jatkaa. Emmekä saa unohtaa tätä asiaa, kun suunnittelemme uutta ymppiä vuoden 2013 jälkeiselle ajalle. Ja toki meidän täytyy myös ajatella äh, ympäristön suojelua, ilon kriteereitä, elintarviketurvallisuutta ja tällaisia asioita. Paljonkaan tässä ei puhuta Dohan kierroksesta tässä asiakirjassa. Jos ympiä jokin uhkaa, niin kyllä se varmasti on Euroopan unionin ulkomaan kauppapolitiikka. Sehän antaa, sehän aiheuttaa aika hank- paljon hankaluuksia ympille. Joten minusta olisi hyvä, jos tämä tutkimus ottaisi huomioon myös kansainvälisen kaupan ja sen, millainen vaikutus sillä on Euroopan elintarviketuotantoon. Ja olisi myös otettava huomioon se, että on kahdenlaisia elintarvikkeiden tuottajia. On maanviljelijöitä ja sitten on ihmisiä, jotka kasvattavat karjaa, siis karvan, karjan kasvattajia. Joten kyllä nämä kaksi kategoriaa ovat erilaisia. Heillä on erilaiset ö, tilanteet, ö, ongelmat ja saavat nyt erilaisia apuja. Kiitos. Kiitos paljon puheenjohtajan ymmärtänyt nimeäni. Kiitos paljon tästä johdannosta ja tieteellisestä tutkimuksesta. Minulla olisi neljä lyhyttä kysymystä tai huomiota. Ensinnäkin, ymmärsinkö oikein, Euroopan unionissa aina ongelmana on se, että puhutaan yhteisöllisyydestä toisaalta, toisaalta myöskin siitä, miten hyväksytään alueelliset erot Yhteinen maatalouspolitiikka tähän mennessä on mielestäni tarkoittanut sitä, että ensimmäinen pilari on ilmentymä yhteisestä maatalouspolitiikasta ja toinen pilari luo mahdollisuuksia toteuttaa ja ottaa huomioon alueellisia erityispiirteitä. Oletteko samaa mieltä siis tekin siitä, että tulevaisuudessa tarvitaan edelleen kahta pilaria? Toinen kysymys, yhteisrahoitus. Ymmärsinkö oikein, puhuitte yhteisrahoituksen puolesta, pidätte sitä myönteisenä. Onko teillä meille jotain kantoja siitä, minkälaiset tasot olisivat hyväksyttäviä, 25 prosenttia täällä mainittu tai 50, mikä olisi optimaalinen yhteisrahoituksen taso mielestänne? Kolmanneksi. Monet kerrat on jo keskusteltu työvoimasta ja siitä, että haluamme vastustaa maaseudun autioitumista maatalousuudistusten kautta. Olisi aina mukava mielestäni, jos tutkijat voisivat myöskin kertoa meille, että meillä on mekanismeja ja me voimme varoittaa teitä siitä, että on jotain vääriä suuntauksia. DDRssä meillä oli aikoinen sellainen mekanismi, että tietyllä tapaa tavoiteltiin sitä, että palkkaeroja ei pääsisi syntymään. Tämä kuitenkin johtaa siihen, että yritykset palkkasivat enemmän työvoimaa kuin mitä tarvittiin, ja tämä johti todella tuottavuuden laskuun. Eli tässä todella väärä kannustin selkeästi. Järkevältä ehkä kuulostaisi se, että otetaan huomioon työvoiman määrä, että korvattaisiin siitä, mutta eikä vielä ole löydetty tässä mekanismia, joka estäisi väärät kannustimet tässä yhteydessä. Neljänneksi byrokraattisesta työtaakasta. Onko teillä siitä jotain sanottavaa? Voitteko antaa meille vähän neuvoja siitä, miten yhteinen maatalouspolitiikka voitaisiin muodostaa sellaiseksi, että byrokratia vähenisi? Kiitos. Mulțumesc. cuvântul. Kiitos. Herra Kolesnitsa. Państwo, tuż mam... Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Meille on esitetty erittäin kattava analyysi, joka liittyy tiettyihin ehdotuksiin, joita jo monet ryhmät ovat viime vuosina esittäneet. Myös meidän poliittinen ryhmämme on näin tehnyt. Olen ymmärtänyt, että te ja kolleganne olette analysoineet näitä ehdotuksia ja tämä tutkimus muodostaa ikään kuin joukon suosituksia jäsenvaltioille ja EUn instituutioille. Niin ikään olen ymmärtänyt, että tulevaisuudessa tulisi tukea tuotantoa tasapuolisella tavalla kaikissa jäsenvaltioissa niin, että se suurimmaksi osaksi tai ainoastaan rahoitettaisiin Euroopan unionin talousarviosta. Tämä ajatushan on aika samankaltainen kuin oma ajatukseni. Te myös korostitte erästä erittäin tärkeää asiaa, nimittäin sitä, että kun me tarkastelemme eurooppalaisia tiloja – voisimme ehkäpä kohdentaa tietyn summan näille tiloille. Ehkä emme tarvitse turhan mutkikasta tukijärjestelmää, sellaista, joka on ö, tällä hetkellä vallalla tietyissä jäsenvaltioissa. Voisitteko ehkä kehittää tätä järjestelmää? Sehän nimittäin liittyy erääseen toisenkin tilanteeseen seuraavaan. Voisimmeko me suunnitella yhtenäisen tilatuen ja yhtenäisen hakemuksen? Se tarkoittaisi sitä, että että hallinnollinen ja byrokraattinen taakka kevenisi, koska maanviljelijät ja koko Euroopan unioni kärsii siitä. Toinen tärkeä argumentti, jonka te olette esittänyt tänään, liittyy ylipäänsä maaseudun toimintaan. Me haluamme, että maaseudulla asuu ihmisiä, että ihmiset haluavat asua ja toimia näillä alueilla. Ja nämä ihmiset tarvitsevat paitsi suoraa tulo, tuotantotukea, tarvitsevat myös parempia ja laadukkaampia julkisia palveluita. Voidaan ajatella vaikkapa terveydenhuoltopalveluita, urheiluun, kulttuuriin liittyviä palveluita. Ja olen ymmärtänyt, että te voisitte ehkäpä raivata tilaa tietynlaisille tähän liittyville ohjelmille toisessa pilarissa niin, että jäsenvaltiot yhteisrahoittaisivat niitä. Tässä olivat ne huomiot, jotka halusin teille esittää kysymysteni kera. Ja korostaisin ja alleviivaisin vielä kertaalleen sitä, että tämä asiakirja on erittäin tärkeä meidän tulevia töitämme silmällä pitäen. Ja kannattaisi ottaa vaarin näistä ehdotuksista. Mulțumesc. Ultimul dintre colegii care au solicitat. Kiitos. Ja sitten viimeinen puheenvuoro, Rouva Orvei. Köszönöm szépen, elnök úr. Elsősorban Gladferder úrnak a felvetésére szeretném. Kiitos. Minä haluaisin reagoida Gladferderin kommenttiin, jonka mukaan sanottiin, että yhteistä hyvää luodaan ruoan tuottamisen kautta. Ajatellen uutta maksujärjestelmää. Kannattaisi puhua siitä, missä määrin maatalous vaikuttaa tähän. Kaikella kunnioituksella olisin nyt esitettyä kantaa vastaan. Ruoantuotanto tuotanto voi enemmän tai vähemmän luoda yhteistä hyvää. Jos ajatellaan suurella, valtavalla alueella jotain tiettyä tuotantoa, siellä käytetään lannoitteita, suuria koneita. Monikansalliset yritykset kai silloin lähinnä tai suuret yritykset ajavat omaa voittoaan eri tavalla kuin pienet ja keskisuuret perhetilat. Silloin tuotetaan varsinaista tällaista julkista hyödykettä. Jos ruokaa tuotetaan tavalla, joka tuhoaa luontoa ja niin edelleen, niin silloin sen vaikutus – yleisen edun mukaisesti on paljon pienempi. Eli pitäisi tässä enemmän ajatella alueellista, paikallista tuotantoa, myyntiä, sitä, että tuotetaan alueellisilla, paikallisilla markkinoilla tuoretta, lähellä tuotettua ruokaa. Nämä kannat olisi otettava huomioon, kun puhutaan uudesta perustasta uudessa tukijärjestelmässä. Kiitos. Vă mulțumesc. Am să dau acum cuvântul domnului Kiitos. Aion antaa seuraavaksi puheenvuoron herra Biruulle vastauksia varten niihin kysymyksiin, joita teille esitettiin. Olkaa hyvä. Merci. Kiitos. On esitetty hyvin monia erilaisia asioita ja minun on vaikea yrittää yhdistellä tai ryhmitellä näitä ehkä sellainen kohta, joka nyt ei ole kaikkein monimutkaisin, on kaikki se, mikä riittyy umpeen. Mitä tulee? Joo, VTO-velvollisuuksiin, mitä tulee suoriin maksuihin. Siinäkin tapauksessa, että saadaan Dohan sopimus aikaan, vaikka se olisi hyvin epätodennäköinen, niin mitä VTOhon tulee ja mahdolliseen Doha-sopimukseen, niin se tietysti varmasti yksinkertaisistaisi tullimaksuja järjestelmää. Silloin esimerkiksi nautakarjan kasvatus tulee kärsimään siitä valtavasti sen ohella ehkä suoria tukia olisi pitänyt, pitäisi kohdistaa uudelleen tiettyihin karvaan ja karjan kasvatusosiin. Kuten sanoin, niin olipa kysymys tässä sellaista järjestelmästä, jossa olisi tällainen alueellistettu tuotanto tai tulotuki, niin, että otettaisiin huomioon ne järjestelmät, joita on tuettava, vai otetaanko huomioon toinen pilari, jossa myös olisi yksinkertaisempi järjestelmä kuin nykyisessä toisessa pilarissa, eli se olisi alueellisempi. Eli tämä on sellainen alue, jolla tuet voivat merkitä jotain. <clears throat> Jos ei puhuta tästä vihreästä laatikosta VTOssa. Mutta mitä tulee välintulo-oikeuksiin ja VTO, niin en näe tässä mitään suuria ongelmia. Siis, että se tuottaisi sellaisia, mitä tulee suoratukijärjestelmään. Siinä määrin kuin vihreää laatikkoa ei asetettaisi kyseenalaiseksi siinä määrin kuin jos kysymys on vain pienistä summista ja sellaisista maksuista, jotka ovat tällaisia kontrasyklisiä. Siis muuten en näe, että tässä olisi mitään suurta ongelmaa. Mitä sitten tulee niihin kriteereihin, jotka useat ovat maininneet, esimerkiksi maaseudun elinvoima, työvoima ja niin edelleen. Jotkut puhujat ovat puhuneet siitä, että mitä tulee hehtaarikohtaisiin tukiin, niin sekin merkitsee ongelmia Eh, olisi siis olemassa mm, vaikeuksia, koska tässä ei olisi kysymys korkeista tukitasoista. Se, mitä yritämme tässä, on katsoa, missä määrin voisimme saada yhtenäisemmän järjestelmän aikaan jäsenvaltioiden märille, koska tässähän on kysymys yhdestä maksujärjestelmästä 27 jäsenvaltiossa. On selvää, jos lähdetään hehtaarikohtaisista tuista, niin silloin on sellaisia esimerkiksi sellaista tuotantoa esimerkiksi kasvihuoneissa, jota ei voitaisi tukea. Mitä tulee se hehtaarikohtaisiin tukiin, niin se on mielestäni huonompi, vähemmän huono. Silloin kun siis tiedetään, että on olemassa tietty yhteys laajamittaisen maanviljelyn ja sitten toisaalta yleisen hyödyn välillä. Olen täysin samaa mieltä, että tämä ei ole mikään ihanteellinen järjestelmä, koska se korjaa vain osittain erilaisuuksia, siis mitä enemmän hehtaareja, sen enemmän maksuja tai tukia. Se, että jos halutaan tätä eriarvoisuutta vähentää, niin olemme ottaneet käyttöön tämmöisen kertoimen ja siis silloin kun puhutaan nimenomaan tulojen erilaisuudesta. Tässä on kuitenkin kysymys sellaista järjestelmästä, joka on yksinkertaisempi ja helpommin puolustettavissa kuin se, mitä on perinteistä tietyissä jäsenvaltioissa. Siis jos puhutaan tuista per työvoima tai viljelyala. Siis tässä on kysymys hyvin heterogeenistä alueesta. 27 on olemassa esimerkiksi Slovakiassa, Saksassa kolme suurta yritystä ja pienempiä sitten muissa maissa, jos maksetaan työntekijäkohtaisesti tuki, niin on otettava silloin, siis ei makseta kuin, siis silloin siis maksetaan työntekijäkohtainen tuki ja silloin sitten kannustettaisiin sellaisia maanviljely tyyppejä, joita ei ensikädessä haluta rohkaista. Ja silloin sitten tässä paradoksi, syntyy paradoksi, jos ajatellaan nykyistä budjettia ja sen lisäksi alueellisia budjetteja ja sitä, että alueiden välillä tehtäisiin siirtoja. Jos ajatellaan tukea per työntekijä, niin silloin siinä ei nykytilanteeseen verrattuna synny tai vähennetä näitä eriarvoisuuksia ja erilaisuuksia. Mitä tulee tilakohtaisiin tukiin, siis hehtaarikohtaisiin pikemmin kuin työntekijäkohtaiseen, siis nämä katothan ovat hyvin vaikeasti aikaansaatavissa. Jos esimerkiksi halutaan kansallista subsidiaarisuutta noudattaa ja ajatellaan sitten esimerkiksi tuloa per viljelykunta jos tosiaan halutaan tukea tuloja, niin silloin ei tietenkään ole epänormaalia asettaa kattoja yksilökohtaisesti. Jos ajatellaan sitten niitä, jotka puhuivat kilpailukykyongelmista, tällainen tilatuki hehtaarikohtainen tukijärjestelmä on melko yksinkertainen, eikä se nykyiseen YMP nähden aiheuta suurempia kilpailukykyongelmia, koska kilpailukykyongelmat saattavat syntyä joko rakenteesta ja on selvää, että joissakin maissa rakenteet ovat sellaisia, että on hyvin pieniä viljelyitä, ja niitähän, niistähän ei välttämättä ehdottomasti ole pidettävä kiinni, koska siinä tapauksessa on sellainen tuotantopotentiaali kysymyksessä, joka on melko rajallinen. Ja silloin sitten olisi kysymys siitä, että tuettaisiin osa-aikatyöntekijöitä – mitä tulee kansalliseen YMPn nykyiseen sovellutukseen joissakin jäsenvaltioissa, esimerkiksi Ranskassa on valtavasti byrokratiaa. Ja kun olen sanonut tämän, niin ne maat, jotka kritisoivat tätä byrokratiaa, ovat niitä maita, jotka vaativat kansallistasolla kaikkein eniten, koska he, ne ovat valinneet joustavuuden puitteissa sellaiset järjestelmät, jotka äh, vaativat valtavasti hallintoa tai jolla on, jotka merkitsevät suuria hallintovelvollisuuksia ja Ranskahan on tässä hyvin ihanteellinen esimerkki ja tämä ei suinkaan sitten estä sitä, että hallitus Eurooppa-tasolla arvostelisi kaikkia tätä. Mitä tulee kilpailukykyyn vielä, niin on kysymys mahdollista normeista, jotka merkitsevät kilpailu, kilpailun vinoutumista suhteessa toisiin maihin. Meillä on esimerkiksi eurooppalaisilla maanviljelijöillä se haitta, ainakin kahdella alueella, jotka ovat esimerkiksi palkkakustannukset suhteessa toisiin maihin. Se ei ole nyt mitenkään erityislaatuista maataloudessa, vaan koko teollisuudessa. Siis yhteiskunta vaatii velvoittavampia. Siis tämä kaikki vaikuttaa tietysti tuotantokustannuksiin, esimerkiksi 2007 nähtiin tämä, ja tässä kustannukset olivat, siis maissikustannus oli 30 prosenttia korkeampi kuin muissa maissa. Siis mitä tulee suoratukiin, tämähän puhuu yksinkertaisen järjestelmän puolesta, joka auttaisi näitä haittoja kuromaan umpeen. Ja se on yksi sellainen asia, jonka olemme halunneet ottaa huomioon. Mitä sitten tulee maaseudun kehitykseen? On puhuttu esimerkiksi maaseutualueiden elinvoimasta ja siitä, että, että ei otettaisi huomioon tätä. Mielestäni suuri vaara, jos YMP poistettaisiin, niin se vaara ei välttämättä koske kilpailukykyä eikä liioin sitä, että ei pystyttäisi koko planeettaa ruokkimaan. Puhun niistä argumenteista tai viittaan niihin, jotka, joita esitettiin. Jos todellista kysyntää on, niin silloin tietysti hinnat nousevat ja tuotanto vastaa näihin hintoihin. Siis mitä tulee YMPn purkamiseen, niin on olemassa vaaroja niillä alueilla, jotka on jätetty kokonaan, joihin on, tuotanto on keskitetty. Siis, ja tämä merkitsee sitten tällaisia ulkoisia kielteisiä vaikutuksia, kuten esimerkiksi ympäristövaikutuksia. Ja sitten jos ajatellaan harmonisoidumpaa toimintaa, niin se voisi saada aikaan myönteisiä kehityspiirteitä. Se järjestelmä, jota me ehdotamme, me emme tee tässä suosituksia jäsenvaltioille. Jos ajatellaan sitä, mitä olemme nykyisestä järjestelmästä päätelleet, on kysymys siitä, että haluamme sellaisia järjestelmiä, joiden tarkoitus on pitää väestö maaseudulla ja sitten laajassa mielessä korvata siis maksaa korvaus niin kutsusta yleisestä hyödystä. Tässä on kysymys sellaisesta ryhmästä, jossa on erilaisia sidosryhmiä, eri kansalaisyhteiskunnan edustajia. Tätä komissio ei johda, vaan tässä on siis, tämä ryhmä on biologista monimuotoisuudesta, vedestä, maaperästä ja niin edelleen määritellyt tiettyjä julkisia tai yhteisiä, yhteistä hyvää. Ja on totta, että voidaan tässä puolustaa hyvin monia asioita. Tätä listaa tietysti on hieno säädettävä, mutta mitä tulee tiettyjen palvelujen tuottamiseen – sellaisilla tuilla, jotka ehkä on eriytetty, jotta voitaisiin pitää tai ottaa huomioon tällaiset luonnolliset haitat, niin kaiken tämän on tarkoitus edistää äh, maaseutualueiden elinvoimaa. Mitä sitten tulee siihen, että tässä koottaisiin asiat ykkös- tai kakkospilariin? Me haluamme harkita sellaista arkkitehtuuria tai globaalia YMP-arkkitehtuuria, jos otetaan huomioon ne joustot, jotka mainitsin, esimerkiksi se, että tuettaisiin tällaista altista tuotantoa, Siis tässähän on kysymys hyvin samanlaisista toimista, joita voidaan tehdä kakkospilarin puitteissa. Jos katsotaan kakkospilaria, niin on kysymys hallintopuolesta, siis on esimerkiksi kysymys budjettiohjelmoinnista, ja siitä, että yksinkertaistettaisiin sitä, mitä kakkospilarissa tehdään. Nykyään niin ne toimet olisivat ehkä helpommin suoritettavissa ykköspilarissa. Se, että käytettäisiin esimerkiksi 68 artiklaa, ja tässä ajattelen yhä Ranskaa, ja sitten toisenlainen tuki, jossa siis tehdään ero ykkös- ja kakkospilarin välillä. Silloin herää kysymys siis joko yhteisrahoitusta on tai sitä ei ole. Ja silloin ensimmäisen ja toisen pilarin määrinen ero olisi itse asiassa lähinnä hallinnollinen ero, ja silloin ei olisi, suljettaisi pois mahdollisuutta suurinen, suurista ohjelmista, esimerkiksi siitä, että maksettaisiin tukea vähemmän suotuisille alueille. Siis tässä on kysymys budjettiohjelmoinnista. Mielestäni tämä keskustelu on hieman keinotekoista ei ehkä siksi, että on kysymys erilaista hallinnosta, erilaista yhteisrahoitusmalleista, vaan siis olisi kysymys ehkä siitä, että keskityttäisiin pikemmin siihen, mikä kuuluu ykköseen ja mikä kakkospilariin. Kysymys on pikemminkin siitä, kun puhutaan yhteisrahoituksesta ensimmäisessä pilarissa, sehän on aika ristiriitainen asia. Ja myönnän, että on olemassa yliopistoväen ryhmässä hyvin suuria mielipideeroja, jotka ovat aika lailla ehkä kansalaisuudesta riippuvia, jos ajatellaan tämän työryhmän jäseniä. Tämä on erittäin vaikea asia myös institutionaalisella tasolla. Jos on ensimmäinen pilari, joka on yhteisrahoitettu, niin silloin ei voida joitakin yhteisiä kuluja tuputtaa jäsenvaltioille – siis kansalliseen budjettiin, sehän olisi todellakin suven, kansallisen suvereniteetin loukkaus. Ja silloin täytyisi olla tällainen yhteisbudjetti pikemminkin kuin kansallisbudjetti, jota käytettäisiin yhteisrahoitukseen. Siis nämä tällaiset ajatukset eivät välttämättä ole ratkaisu. Siis näitä jäsenvaltiot voisivat käyttää tiettyihin toimiin. Sitten on tietysti totta, että on olemassa se vaara, että tämä politiikka olisi vähemmän yhteistä. Useathan ovat kysyneet, että onko meillä sen jälkeen sitten yhteistä maatalouspolitiikkaa. Mielestäni on tärkeää, että meillä on yhteiset säännöt ennen kaikkea, mitä tulee tähän yhteiseen hyötyyn. Se, mitä joku jäsenvaltio voi tehdä. Siis nykyään kuitenkin ollaan sellaisessa tilanteessa, että tässä henkilökohtaisen mielipiteeni halusin esittää, että minun on vaikea kuvitella sellaista tulevaa maatalouspolitiikkaa, jos ajatellaan rakenteita, mielipideeroja jäsenvaltioiden välillä, maanviljelijöiden erila- elintaso, erilaisuuksia ja kaikkea mielestäni olisi erittäin vaikea lähteä tällaisesta hyvin vahvasta subsidiaarisuudesta. Eli tässä on kysymys pikemminkin siitä, että meillä olisi sellaiset säännöt, jotka sallisivat sen, että jossain maassa maksettaisiin tukia tietystä toimista, kun taas toisissa maissa nämä toimet eivät olisi oikeutettuja tukiin. Siis on ehdottomasti pidettävä kiinni tästä yhteisestä puolesta niin, että on sellaiset puitteet, jotka ovat jatkuvasti yhteisiä mitä lainsäädäntöön tulee? En ole varma, olenko unohtanut tai muistanut kaikki kysymykset. Minun on ollut hieman vaikea ymmärtää kaikkia kysymyksen esittelijöitä. Enkä oikein ymmärrä. No, mitähän muita kysymyksiä tässä minulle esitettiin. Jos teillä vielä on sellaisia, niin olen tietysti aivan valmis palaamaan tähän mikrofonin ääreen tai vastaamaan niihin. Kiitos hyvin mielenkiintoista esityksestä ja vastauksista. Sistemul de plăți directe e un subiect care va reveni foarte des în dezbaterile noastre. Mitä tulee suoriin tukiin, niin sehän on sellainen kysymys, johon palaamme vielä lainsäädäntökaudellamme ja meidän täytyy yrittää saada aikaan aika laaja konsensus jotta todella yhteinen maatalouspolitiikka saisi todellisen legitiimisyyden, että se todella voitaisiin tunnustaa siis suuren yleisön silmissä. Nyt menemme sitten esityslistan seuraavaan kohtaan. Aiomme äänestää oma-aloite mietinnöstä, joka koskee maataloutta luonnonhaitta-alueilla, erityinen terveys. Tarkastus 92 Tarkistusta on esitetty. Herra Dorfman, haluatteko käyttää puheenvuoron? Ja, danke, Herr Vorsitzender, sehr kurz. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Tässä on tarkoitus äänestää mietinnöstä, jota on käsitelty keskusteluissa pari kertaa täällä valiokunnassa. Sisällöllisesti tässä on kyse hyvin teknisestä kysymyksestä, uusista kriteereistä, joilla päätetään epäsuotuisista alueista ilman, että tiedetään, mitkä vaikutukset ovat, kun uusia sääntöjä noudatetaan. Komissio on nimittäin kehottanut jäsenvaltioita simuloimaan uusia kriteereitä tai niiden vaikutuksia, mutta me emme tunne näitä tuloksia. Siksi pyytäisin kollegoita välttelemään sitä, että sisällöllisesti puhumme siitä, miten hyviä nämä kriteerit ovat tai nämä raja-arvot näiden kriteereiden osalta. Meillä ei ole edellytyksiä ottaa näihin kysymyksiin kantaa. Mietinnössä kehotamme komissiota antamaan selkeämpiä tietoja näiden kriteereiden vaikutuksista – Käsittääkseni uudet kriteerit johtavat osittain erittäin selkeästi siihen, että syntyy eroja siinä, mitä pidetään epäsuotuisena alueella. Epäsuotuisiksi alueiksi saadaan myös alueita, jotka eivät ole oikeutettuja tukeisiin. Jotkut laskelmat ainakin osoittavat, että tämä ei toimi käytännössä. Lopuksi kiittäisin niitä, jotka ovat tehneet tässä yhteistyötä tämän mietinnön laatimisessa ja myöskin yhteistyöstä kompromissitarkistusten osalta, joihin olemme pyrkineet viime päivien aikana, jotta tästä tulisi hyvä parlamenttina mietintö. Kiitos. Kiitos. Ja sitten äänestämme. Tarkistus yksi. Äänestys alkaa. Tout le monde a voté Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Accepted. Hyväksytty. Tarkistus kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy.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 continuer Amendement 3. Tarkistus kolme Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus neljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksy, hylätty. Sitten viisi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kuusi. Äänestys alkaa. Le vote clos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus 1. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Niin EPPllä e on yksi ylimääräinen ääni, siis liikaa äänestäjiä. Äänestämme uudestaan. Eli tarkistus 12 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 14. Le vote ouvert. 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 20. Tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Menemme tarkistukseen 21. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus 22. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 23. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 24. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 25. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 26. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 27. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 29. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 30. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 31. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. 38 tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 41. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 39. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 40. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 42. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 43. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 44. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 45. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 46 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 47 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 48 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 50. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 52. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 49 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 51. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 53. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 54. Menemmekin tarkistukseen, kompromissitarkistukseen kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 55. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 58. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 59. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissitarkistus numero kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 62 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 63. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 65. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 66. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 67 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kuusikymmentä. 70. Äh, 70. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 72. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 71. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 73 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 74. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissitarkistus numero 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 79. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 80. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus numero 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 85. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 86. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 87 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 88 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 89 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 90. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 91. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 92. Edustaja Smith halunnee esittää suullisen tarkistuksen. Olkaa hyvä. Kiitos, olemme melkein päässeet äänestykseen loppuun, mutta olisi hyödyllinen teksti. Hyödyllisiä tekstiin, jos lisättäisiin sinne Demands of Protection of the European Budget for Rural Development, eli äh, halutaan Euroopan budjettiin osuus, joka koskee maaseudun kehittämistä ja toivon, että kollegat voivat hyväksyä tämän. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Näin ei ole. Joten äänestämme 92. äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. No, Nyt äänestämme Regi-valiokunnan lausunnosta tai ehdotuksista. Ehdotus 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ehdotus 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 11. Äänestys alkaa. Le vote clos. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt äänestämme päätöslauselmasta näin muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Nyt on liikaa tässä CPPn e äänestäjiä. Täytyy äänestää uudestaan. Äänestämme uudestaan päätöslauselmasta näin muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 38 ääntä puolesta, ei ainuttakaan vastaan, kaksi tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Nyt siirrymme äänestämään. Nous allons procéder au vote. Seuraavaksi äänestämme mietinnöstä, joka liittyy ympin yksinkertaistamiseen. Richard Asworth on esittelijä. 230 tarkistusta. Nous allons procéder au vote du rapport d'initiative. Kyse on siis omaloite eh, mietinnöstä ympin yksinkertaistamisesta. Ashworth on esittelijä 230 tarkistusta. Haluaisiko esittelijä sanoa muutaman sanan ennen kuin ryhdymme äänestämään? Madame Erans, je vous en prie. Sí, gracias, eh, señor presidente. Eh, estaba buscando. Era para avisar de que en la enmienda 188. Kiitos, puheenjohtaja. Kollegani ja minä emme halua E- ja F-kohtaa äänestyksen 188 tarkistuksesta. E ja F siis haluaisimme vetää ne pois kohdat kolme ja neljä siis. Euh, Selvä. Nyt äänestetään. Tarkistus yksi. Äänestys alkaa. Ai. Unohdin antaa puheenvuoron esittelijälle. Olkaa hyvä. Uh, thank you. <laughs> Kiitos, kiitos puheenjohtaja. Halusin vain sanoa kollegoille, että tässä mietinnössä pyrittiin määrittelemään joitain periaatteita, jotka voitaisiin ottaa YMPn yksinkertaistamisen mukaan. Siis kyse on juuri yksinkertaistamisesta siitä, että helpotetaan viljelijöiden elämää. Sanon tämän siksi, että useat tehdyistä tarkistuksista ovat hyvin yksityiskohtaisia tarkistuksia, jotka kuuluvat yhteisen maatalouspolitiikan uudistamismietintöön, ei tähän yksinkertaistamismietintöön, koska kollegat varmasti tietävät, että jollain aloilla olen suositellut kielteistä äänestystä tähän, että äänestetään vastaan. Ei siksi, että olen puolesta tai vastaan, vaan haluan selkeästi sanoa, että nuo tarkistukset eivät kuulu tähän mietintöön, vaan YMPn uudistamista käsittelevään mietintöön. Kiitos. Merci. On va passer au vote. Kiitoksia. Äänestämme. Äänestämme tarkistuksesta numero yksi. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus neljä. Ah, puhuja korjaa. Äänestys kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten viisi. Äänestys alkaa. Le vote est clos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus numero yksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 13. Tarkistusäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 15 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Se 16 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 25 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 26 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 27. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 28. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 29. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. 30 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 31. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 32. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 33. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 34. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 35. Kahdessa osassa ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 36. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolme seitsemän äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi numero kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 48. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 49 äänestys päät- alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 50 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 51 äänestys alkaa. No, puhuja korjaa. 52. Puhuja korjaa uudestaan. 51. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 52. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 53. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 54. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 56. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 57. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 58. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 75. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 76. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 77 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 78 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 79. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 80. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 81. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 82. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 83. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 84. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 85 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 86 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 87 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 88 kahdessa osassa ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 89 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 90. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 81. Äänestys alkaa. <clears throat> Äänestys päättyy. Hyväksytty. 92. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 95. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 96. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 97 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 100. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 102. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 103. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 105. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 107. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 108. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 109. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 110. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 111. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 112. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi neljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 118. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 119. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 119. 120 sanoo Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Nyt sosialistien joukossa on yksi liikaa. On doit refaire le vote sur l'article. Artiklassa 120 tai tarkistuksesta 120 äänestämme uudestaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 121 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 126. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 127. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 128. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. 129. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 130. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 131. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 132. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 133. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 134. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 135. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 136. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 137. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 103. 8 on vedetty pois. 139. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 141. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 142 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 146 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 148. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. 149 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 5. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 165. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 166. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 167. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 168 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 169. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 170. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 171. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 172. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 173. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 174. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 176. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 170 Yhdeksän äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 180 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 181. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 182. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 183. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 185. Äänestys alkaa. Onko nyt tekninen ongelma jollakulla? Pitää äänestää kättä nostamalla, koska koneet eivät toimikaan enää. 185 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 186 puolesta. Qui est contre? Vastaan. Hyväksytty. Satakahdeksankymmentäseitsemän puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 188. Ensimmäinen osa. Puolesta. Vastaan. Näyttää siltä, että olette äänestyksen mittaan muuttaneet mieltänne. Ensimmäinen osa puolesta.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 Se on hyväksytty. Toinen osa puolesta. Toinen osa vastaan. Ryste. Hylätty. Viides osa puolesta. Viides osa tarkistuksesta 188 puolesta. Chi è contro? Vastaan. Se rysten. Hylätty. 189 puolesta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 Hyväksytty. Kompromissi. seitsemän puolesta. Annan kuitenkin puheenvuoron Glatfeltiltä ensin. Köszönöm, elnök úr, a hetes kompromisszumos javaslattal össze... Mitä tulee kompromissi seitsemään, se on yhteen sopiva, siis tarkistuksen 111 kanssa, jonka tarkoitus on, joka koskee lampaita ja karitsoja, jotka ovat alle 12 kuukautta, eli kysymys on heidän, niiden teurastamon viennistä. Siis se koskee lampaita ja vuohia, jotka ovat alle 12 kuukautta vanhoja. Niitä ei siis pitäisi tunnistaa sähköisesti. Äänestämme kompromissista numero seitsemän puolesta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 Hyväksytty. Tarkistus 215 puolesta. Qui Vastaan.

Se ryste. Hylätty. 217 puolesta. Vastaan. Adopted. Hyväksytty. 220 puolesta. vastaan. Hylätty. 221 puolesta. Qui est contre Vastaan. Se adopted. Hyväksytty. 122 puolesta. Vastaan.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 Kiitos. è contro? Vastaan. Hyväksytty. 229 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 230 puolesta. Qui est contre? Vastaan. Hyväksytty. Nyt äänestämme päätöslauselmaasta näin muutettuna puolesta. Chi è contro? Vastaan. E ja tyhjät äänet. Nyt tuli enemmän ääniä kuin on jäseniä. Mutta nyt voidaankin äänestää koneellisesti joten päätöslauselmasta näin muutettuna aloitan äänestyksen. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle 29 puolesta ei ainuttakaan vasta ääntä ja kymmenen tyhjää. Onnittelut esittelijälle Ashworthille. On continue.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 työtä, eli seuraava kohta koskee oikeudenmukaisia tuloja maanviljelijöille. Toimivan elintarvikeketju Eurooppaan. Jose Bove on valmistellut tämän työasiakirjan ja tässä on otettu käsiteltäväksi ongelmat, jotka koskevat maataloustuotteille maksettavia hintoja – ja herra Pierluigi Londero komissiosta on paikalla täällä ja annan puheenvuoron heti miten esittelijällemme. Les gens partir tranquillement, <laughs> c'est pas grave. S'ils ne sont pas intéressés à ton rapport. Oui, c'est pas gênant. Euh, bonjour euh, à tous et à Hyvää päivää kaikille. Me aiomme käydä ensimmäisen keskustelun tästä työasiakirjasta, joka koskee mietintöä tai oikeudenmukaisia tuloja maanviljelijöille toimivan piilintarvikeketju Eurooppaan. Joten se on teemana ja näin on päätetty sitten tässä keskustelussa esittää ensin työasiakirjaa niin, että jokainen voisi niistä kysymyksistä, joita tässä työasiakirjassa on esitetty, käyttää puheenvuoron, esittää kommentinsa ja siitä lähtien sitten voimme toimittaa mietinnön, kuunnella asiantuntijoita ja sen jälkeen toivon mukaan sitten hyväksyä tämän mietinnön. Tematiikka on ehdotettu sellaisen työn perusteella, jota on komissiossa tehty. Ja siinä on osoitettu tiettyjä ongelma-alueita, jotka liittyvät yhtäältä hintaongelmaan elintarvikeketjussa, avoimuuteen, avoimuusongelmaan hinnoissa, joita sovelletaan, ja lisäarvoon, joka jaetaan tietyssä määrin jakelun ja tuottajien välillä, siis tässä jakelijoiden ja tuottajien välillä tässä komissio on viitannut sellaisiin lukuihin, jotka osoittavat, että tämä jakauma elintarvikeketjussa, tässä on kysymys 31 prosentista vuonna 1995, 24 prosenttia 2005 ja 2010 varmasti tämä luku on vieläkin alhaisempi. Tässä on koko joukko toteamuksia, joissa on ehdo, esitetty kysymyksiä, jotka koskevat nimenomaan maanviljelijöiden maataloustuottajien tuloja. Tässähän on kysymys siitä, millä tavalla maatalous on järjestetty elintarvikeketju huomioon ottaen ja, siinä, ja muita elementtejä olen tässä käsitellyt myös en aio lukea kuitenkaan tekstiä, mutta otan esiin muita tapauksia. Siis tästä meillä on 14 miljoonaa 500 000 maataloustuottajaa, jotka käyttävät, jotka työllistävät 12, yli 12 000 työntekijää. Siis tässä on kysymys tuissa erittäin suurista eroista, koska 0,02 prosenttia ansaitsee tai saa yli 300 000 euroa tukea. Ja sitten on koko joukko sellaisia, jotka saavat alle 5000 euroa. Mitä sitten yritystasoon tulee, niin on olemassa jalostusyrityksiä ja niiden välillä on myös erittäin suuria eroja, koska yhtäältä hyvin suuret kansalliset ja monikansalliset ketjut. Tässä on yli 300 000 pk-yritystä, jotka kaikki ovat tällä elintarvikesektorilla. Yhtäältä meillä on hyvin suuret keskittymät ja toisaalta sitten hyvin paljon pieniä jalostusyrityksiä – ja niiden suhteet tuottajiin ja kuluttajiin eivät ole saamat. Tässähän on kysymys 60 miljardista eurosta ja voitto on 11,8 miljardia euroa, kun sitten pk-yritysten siis PK-yrityksissä on kysymys yhdestä per, viiva kahdesta prosentista, mitä tulee näiden monikansallisten yritysten tuloihin. Ja 14,19 prosenttia esimerkiksi, siis tässähän on kysymys sellaisista yrityksistä, joilla ei ole mitään tekemistä toinen toistensa kanssa. Ja tässähän on kysymys ongelmasta, joka koskee näiden välistä jakoa. Ja sitten mi, toisaalta jalostuksesta. Jos sitten puhutaan jakelusta, niin tässäkin on hyvin monimutkainen järjestelmä, koska yhtäältä on valtava määrä pieniä lähimyymälöitä, jotka valitettavasti nykyään ovat katoamisen uhreja, ja sitten toisaalta on hyvin suuri keskittyminen, joka on kasvamassa. Jos ajatellaan kymmentä suurinta yritystä, yritysketjua, niin tässä on kysymys 70 prosentista elintarvike, 66 prosentista elintarvikemyynnistä Euroopassa. Ja jos ajatellaan EU-lukuja nykyään, jos otetaan kaikkein suurimmat viisi, kaikkein suurinta yritystä, niiden nimiä ei välttämättä mainita, niin kysymys on hyvin voimakas, jos ajatellaan myyntiä, jakelua, tässä on kysymys 81 prosentista Ruotsissa, 80 prosenttia Tanskassa, 70 prosenttia Saksassa, 70 Ranskassa, 35 Italiassa, 18 Romaniassa. Joten nähdään, että tässä on erittäin suuri jakauma eri maiden välillä. Joten kun puhutaan sitten parhaista korvauksista maanviljelijöille ja puhutaan eri rakenteista tuottajien, jalostajien ja myyjien välillä, niin tässähän on kysymys eh, niin kutsutusta lojaalista eh, oikeudenmukaisista käytänteistä. Ja tässähän on hyvin suuri ongelma nykyään. Jos ajatellaan toisaalta suuria keskittymiä välttämättä tässä, siis nämä kaikki ongelmat ovat sellaisia, jotka jotka, on, jotka ovat nähtävissä tuottajien eri tasoilla. Ja sitten olen ottanut esille sellaisen ongelman, jota, jonka komissio on ottanut esiin ja johon ei ole vastausta. Ja tässä on siis kysymys nimenomaan tappiollisesta jälleenmyynnistä, koska lainsäädäntö, joka, johon kuuluu sekä tuotanto että kauppa, niin nykyään siis meillä on todellinen huoli, mitä tähän tappiolliseen jälleenmyyntiin tulee, koska nykyään ei ole lakeja, lainsäädäntöä, siis ne, ne jotka ovat olemassa, ovat äh, vähittäiskaupan ja loppukäyttäjän välillä. Ja emme pysty tuotannon tasolla ö, äh, siis jos emme tiedä, mikä perustuotto, tuotantokustannus on, ja siis nykyään ei ole mitään yhtä elementtiä, jolla voitaisiin tämä tappiollinen jälleenmyyntiongelma ratkaista. Siis jos ajatellaan myyntiä, kuluttajaa, tuottajaa, jalostajaa ja jakelijoita, tähän voitaisiin tietysti ottaa mukaan koko joukko muitakin elementtejä, joita ei ole tässä elintarvikeketjussa otettu mukaan. Esimerkiksi on kysymys itse, itse kulutuksesta, joka on erittäin tärkeä myös silloin, kun puhutaan maataloustuotannosta. Siinä on siis kysymys sellaista tuotannosta, joka, joka ei mene omavaraistuotannosta, joka ei mene kauppaan. Ja Romania on ehkä se maa, joka on näkyvissä tilastoissa, koska siellä on 22 prosenttia. Siis äh, elintarvikekulutuksesta on sellaista, joka, on, joka ei mene perinteiseen jakeluketjuun, elintarvikejakeluketjuun. Siis tämäkin on uusi elementti. Siis tämäkin on tärkeä maa ja on olemassa muitakin EU-maita, joissa on vastaavia käytänteitä – Inrahan on esimerkiksi kansa, ranskalainen instituutti on tutkinut asiaa ja todennut, että 20 prosenttia niistä tomateista, jotka kulutetaan Ranskassa, ovat tällaisia omavaraisuustuotannossa. Toinen elementti, jota ei myöskään ole otettu huomioon, silloin kun puhutaan hinnasta, joka maksetaan tuottajalle, tämä on täysin näkymättömissä asiakirjoissa. On kysymys tällaisesta elintarvikkeiden hankintamenettelyyn sovellettavista ympäristön kestävyysvaatimuksista, koska tämä osuus, niin kutsuttu on collective, on, se on siis, jos katsotaan 15 EU-maata ennen laajennusta, niin silloin esimerkiksi lihan myynti 15 EU-maassa edustaa 15 prosenttia, siis jota on tuotettu ja myyty, pidetty kaupan. Siis 20 prosenttia menee tuotannosta suoraan jalostuksen kautta siis eh, tähän hankintaketjuun. Siis on kysymys siis Brysselissä esimerkiksi 1,4 miljoonaa ateriaa on kysymyksessä. Siis jos ajattelette sitä markkinaosuutta, joka tässä on kysymyksessä. Tämäkin kysymys on otettava huomioon jossa hyvin vahvasti myös vaikuttaa sekä hintoihin että markkinoihin. Ja viimeinen elementti, jonka haluaisin ottaa esille, joka on konkreettisempi, jota ei liioin otettu huomioon silloin, kun puhutaan hintakehityksestä, se liittyy sekä tuotantoon, jalostukseen ja kulutukseen. Ja se on kysymys hävikistä elintarvikeketjussa, ja jos ajatellaan Euroopan tasoa, niin tässä on kysymys 240 kilosta, joka menee suoraan, siis per eurooppalainen, joka menee suoraan roskatynnyriin. Siis on kysymys yli sadasta eurosta per Euroopan kansalainen, joka tosiaan menee täysin hukkaan. Eli tässä joitakin uusia elementtejä, jotka antavat mahdollisuuden tosiaan ymmärtää koko tämän kysymyksen monitahoisuus lopuksi haluaisin sanoa, että tällä tavoin voimme käsitellä tiettyjä kysymyksiä, jotka, ovat, jotka on esitetty tämän työasiakirjan lopussa ja näin ollen voidaan käydä keskustelua niin, että yhtäältä parlamentti voi laatia ehdotuksia yhdessä komission kanssa samalla toimia siten, että politiikan rakenteet ja säädökset, siis yhtäältä mainitsen tietysti hintavaihtelun, hintojen vaihtelun. Meillähän on nykyään sellainen järjestelmä, joka edistää tätä ja siis on kysymys siitä, että hinnat strukturoidaan ja sitten on toisaalta kysymys rakenneongelmista, jotka vaikuttavat esimerkiksi ylituotantoon, jos ajatellaan, keskustelussa varmaan me puhumme, jos ajatellaan yhtäältä esimerkiksi keinottelua, sen suhteen on yhä enemmän ongelmia raaka-aineissa. Tämä ei ole pelkästään eurooppalainen ongelma, vaan kansainvälinen ongelma ja tähänkin on palattava. Jos esimerkiksi ajatellaan elintarvikekriisiä puolitoista vuotta sitten, niin – Esimerkiksi pankkiirit soittivat yksityishenkilöille ja kysyivät, että olivatko he valmiita investoimaan spekulointirahastoihin, siis äh, mitä tulee raakana aineisiin. Ajattelen esimerkiksi Credit Agricole-pankkia Ranskassa, jossa tosiaan pankista otettiin suoraan asiakkaihin yhteyttä niin, että he tosiaan sijoittaisivat rahaa näihin spekulatiivisiin rahastoihin. Ja on kysymys myös siitä, että mitä laatuun määrään tulee, niin voitaisiin kaikki tämä suhteuttaa maataloustuottajien tuloihin. Ja kaikki tämä on näyttävä yhdessä sen kysymyksen kanssa, joka on useissa keskusteluissa esitetty, siis oliko, olipa kysymys ilmastosta, eläinten hyvinvoinnista, ongelmista, jotka liittyvät öljyyn. Nämä kaikki ovat tietysti erittäin tärkeitä kysymyksiä. Sitten on kysymys tietysti kestävistä käytänteistä, julkisista elintarviketuotteiden hankinnasta. Viides kysymys, joka ei ehkä ole kaikkein tärkein eikä liity näihin tuloihin, on kysymys siitä, miten kun kehitellään uusia käytänteitä eikä haluta yl- liiallisia tuotantokäytäntöjä, kustannuksia, miten tässä keskustelussa pitäisi ottaa huomioon tiede, erilaiset tutkimuslaitokset, niin että voitaisiin enemmän toimia johdonmukaisesti maanviljelyiden kanssa niin, että voidaan eh, tuottaa alueella elintarvikkeita sopusoinnussa alueen kanssa ja sitten ottaa huomioon ilmastonmuutokset ja kaikki muut ongelmat – jotka maataloudessa on. Siis tässä on koko joukko kysymyksiä, eli koko tämä keskustelu tänään on hyvin avoin. En halua vielä tässä vaiheessa esittää ehdotuksia, vaan minulle on tärkeää, että keskustelu avataan ja että jokainen esittää mielipiteensä. Ja siitä lähtien sitten kollektiivisesti yritetään saada aikaan ehdotuksia eri luvuista joissa voitaisiin yrittää tulla mukaan tai tulla väliin siten, että laadittaisiin eurooppalaista politiikkaa. Kiitos. Uh, Kiitoksia kovasti. Ja nyt avaamme keskustelun tästä asiakirjasta, joka meille on esitetty. Kahdeksan henkilöä on pyytänyt puheenvuoroa. Karsia ensin. señor presidente. la verdad es que es cierto lo que ha dicho. Kiitos paljon puheenjohtaja. Voisin puheenvuoro aivan oikein osoittaa, että komission esittänyt asiakirjan, jossa puhutaan menneisyydestä. Siinä tuomitaan asioita, joita täällä on jo tuomittu aikaisemmin. Esimerkiksi huolenaiheet, joita kuluttajat ja tuottajat ovat esittäneet. Tämä nähdään komission asiakirjoista ja hyvä niin – koska tuottajat ovat esimerkiksi sanoneet olevansa hankalassa tilanteessa. Jotkut ihmiset ovat sitä mieltä, että nämä ongelmat on keksitty. Nyt tiedämme kuitenkin, mitkä ongelmat ovat. Nyt pitää löytää ratkaisuja. Komissio ja esittelijä valottavat puutteita nykyjärjestelmässä. Mutta kummassakaan asiakirjassa ei mainita sitä, että pitäisi vahvistaa markkinoiden hallintajärjestelmiä – järjestelmät ovat johtaneet hintojen heilahteluun hyvin voimakkaasti. Tämä on fakta. Viljelijöiden neuvottelumahdollisuudet ovat myöskin heikentyneet. Tässä välineitä, joita tulisi vahvistaa. Lisäksi meidän on päästävä eroon koko ketjun ongelmista johdonmukaisesti. Nyt ei pitäisi luoda esimerkiksi kansallisia merkintä järjestelmiä, joiden kautta päästäisiin vähempään harmonisointiin. Päinvastaisen tuloksia siis kuin mitä toivomme. Ja mitä viljelijöiden kuulemiseen, niin somi, sopimukset, joita saadaan alojen välillä aikaiseksi, ovat ihan hyviä, mutta pitäisi huolehtia siitä, että nämä sopimukset myöskin – pitävät ja että erityispiirteet maataloudessa kautta Euroopan unionin otetaan huomioon kilpailupolitiikassa. Tarvitsemme lausukkeita, joiden kautta voidaan oikeudellisesti puuttua niihin sopimuksiin, jotka ovat tuottajajärjestöjen ja muiden alojen järjestöjen välisiä. Lisäksi pitäisi tukea lyhyitä elintarvikeketjuja. Näin tuetaan paikallisia markkinoita – ja näin annetaan lisäpontta juuri tuottajille, jotta saadaan vähemmän askelia tuottajan ja loppukäyttäjän välille. Lisäksi hinnoista on puhuttu monet kerrat. Hintojen tarkkailukeskus olisi keskeinen, jotta voitaisiin tietää, mitä hintojen ja mitä epätasapainoa elintarvikeketjussa, jotta voitaisiin päästä eroon haitallisista käytänteistä, tarvitaan jotain todella tehokkaita menetelmiä, joiden kautta voidaan ainakin estää vähittäismyyntitappiolla. tappiolla. Lisäksi meidän pitää saada aikaan maksuille määräajat, eräpäivät ja niitä on myös kunnioitettava. Lisäksi on huolehdittava siitä, että kuluttajille annettava tieto myyntihetkellä hetkellä on luotettavaa tietoa. Näin ei välttämättä ole tällä hetkellä. Ja lopuksi tarvitsemme hyvät käytännesäännöt koko elintarvikeketjuun niin, että kaikki noudattavat minimistandardeja aivan vähintään. Siksi olen sitä mieltä, että EPPn vaikutus tähän koko prosessiin voi olla erittäin arvokas. Olen ympäristövaliokunnan esittelijä – ja pahoittelen, etten voi jäädä loppukeskustelua kuuntelemaan, koska lähden ympäristövaliokuntaan siellä esittele mietintöä, joka käsitellään tässä ihan kohta. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Köstinger, olkaa hyvä. Minä haluaisin sydämellisesti kiittää esittelijää tästä työasiakirjasta. Tämä luo hyvän pohjan jotta voimme työstää ajatuksia välineitä, joilla voidaan parantaa elintarvikeketjuja, antaa viljelijöille reilut hinnat ja kuluttajille mahdollisuuden ostaa näitä tuotteja. Olettaisimme monilta aloilta kuitenkin tiukempia kannanottoja. Kaikki ovat samaa mieltä siitä, että viljelijöille on maksettava kunnon korvaus. Mutta mutta lopulta on katsottava, mitä koko ketjussa tapahtuu. Kuluttajien tietoisuutta asioista on myöskin lisättävä. Maanviljelyksen on oltava kannattavaa. Tämä on tärkeää, kun ajatellaan myös palkansaajia. Varmasti viljelijöiden järjestöt ovat tärkeitä, koska näin saadaan enemmän vaikutusmahdollisuutta neuvotteluihin mutta ainejärjestöt eivät pysty saamaan ääntään kuuluviin. Mitä mahdollisuuksia on vahvistaa tuottajien asemaa? Sitä pitäisi pohtia. Toisaalta usein on suhteettoman suuria maksuja kauppaketjuissa. Toisaalta ei nähdä, ketkä tulevat luetteloihin ja ketkä eivät kauppaketjuissa. Ja myöskin hintojen heilahtelukysymys on hyvin mielenkiintoinen, erityisesti ajatellen ylä- ja alarajoja ja myöskin spekulointia. Joka tapauksessa spekulointiin pitäisi voida puuttua. Se, että yritys haluaa ostaa edullisesti, se on ihan selvää, eikä tätä vapaassa kaupassa voi estää mutta jalostava teollisuus pitäisi ottaa tässä huomioon. Suuret kauppaketjut harvoin ostavat suoraan viljelijöitä. Tässä pitäisi saada lisäselvyyttä näiden toimijoiden välisiin suhteisiin. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Smith. President, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Enhän minä suinkaan nukahtanut, vaan käännöksen kuunteleminen kestovinsa ja voin vain onnitella ryhmäni kollegaa tämän mietinnön laatimisesta. Tämä on aika mutkikas. Viime eh, maanantaina ja muutenkin, kun olemme keskustelleet asiasta, olemme todenneet, että olemme huolissamme ja olemme yhtä mieltä komission kanssa siitä, että täytyy ponnistella asian käsittelemiseksi. Niin, Meillä on, olemme kyllä paljon lausuntoja esittäneet, mutta paljonkaan emme ole toimineet. Tästä asiasta on paljon puhuttu, mutta vähemmän on ollut tekoja. Ja hiukan päivittääkseni ää, äh, ai, uusien äh, kollegoiden tietoja, niin mehän kyllä esitimme tarkistuksen äh, EU-budjettiin, jonka tarkoitus oli luoda tällainen hintavalvontakeskus. No, se hyväksyttiin parlamentissa ja se luotiin, siinä oli 1,5 miljoonaa vuosittain rahaa. Joten haluaisin nyt komissiolta kysyä, että missä tällainen rahasto on? Sehän perustettiin pilottihankkeena ja sen jälkeen ei ole paljonkaan kuulunut siltä rintamalta. Joten haluaisin tietää, minkälaista edistystä komissio on saanut aikaan tällaisen valvontakeskuksen luomiseksi, johon budjetti on kuitenkin luotu. Kiitoksia kovasti. Sitten Nicholson, olkaa hyvä. Thank you very much. I, I was... Kiitos, en nukkunut kuitenkaan. On sanottu jo. Ja olemme puhuneet tässä valiokunnassa vuosia ja kuukausia Olemme puhuneet syytämme supermarketteja, monikansallisia yrityksiä kaikkia. Kuten edellinen puhuja sanoi, niin meidän pitäisi kysyä itseltämme, että mitä itse asiassa olemme asialle tehneet. Ja riittää, että siis jos katsomme näitä ongelmia, siis suurin ongelma tuottajalla ja tuottajan ja jalostajan kohdalla on hinta ja öljyn hinnan nousu, joka on tietysti nostanut lannoitteiden hintaa kaikkien niiden tuotteiden hintoja, joita maanviljelijät käyttävät. Ja sitten tämä tietysti vaikuttaa kuluttajahintoihin. Ja nämä hinnat siis nousevat ja näimme sen erittäin selvästi äskettäisen maitokriisin tai meijerituotekriisin aikana. Ja sitten se hitaus, jolla Eurooppa, EU, Eurooppa reagoi, oli mielestäni todella järisyttävä. Siis meidän on tunnistettava ongelmat varhaisemmin ja vastattava niihin. Ja mitä tulee koko tilanteeseen, joka koskee esimerkiksi tukitoimia – kaikelle sille, mitä me tuotamme. Siis meidän on todella saatava nämä asiat toimimaan oikein, siis katsottava missä, mille tasolle tämä turvaverkko menee. Siis eihän markkinoita voida täysin kontrolloida, mutta täytyy olla Siis meillä toisaalta on suuret supermarketit ja me haluamme, me mielellämme hyökkäämme niitä vastaan. Ja ne ovat tietysti hyvin helppo kohde meille poliitikoille. Ne ovat hyvin rahoituksellisesti hyvin mahtavia, voimakkaita ja työskentelevät toinen toisiaan vastaan, mitä markkinaosuuksiin tulee. Jos esimerkiksi kaksi litraa maitoa myydään kahdella punnalla yhdistyneessä kuningaskunnassa tai vielä halvemmalla jollakin super, joissakin supermarketeissa, ja näette siellä, että litra vettä saattaa maksaa kaksi puntaa. Siis missä on tasapaino sen työn välillä, joka laitetaan kahden litran maitolitran tuottamiseen ja yhden litran vesilitran tuottamiseen – Nämähän kääntyvät jalostajien puoleen, jalostajat tuottajien puoleen. Ja jokuhan tässä tietysti on se, joka häviää, se on tuottaja, se ei suinkaan ole supermarket. Ja siinä, herra Bove, meidän täytyy siis tosiaan tähän keskittää ajattelumme. Mutta se, mitä maanviljelijät meiltä Euroopassa odotat, odottavat. En tiedä, onko siis vastaus kuitenkaan Euroopan oikeusasiamies tai mikä tahansa. Siis meidän on joka tapauksessa saatava jonkunnäköinen tasapaino aikaan eri osioiden välillä, siis tuottajan, jalostajan ja myyjän ja sitten kuluttajan välille, koska kuluttaja ostaa hyviä elintarvikkeita sellaisella hinnalla – siis täytyy, ja, ja myös tuottajien hinnan täytyy olla heille täysin sopiva, niin että he tuntevat olonsa mukavaksi. Kiitoksia sitten edustaja Orvain. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin ilmaista olevani samaa mieltä niiden kanssa, joiden mielestä tämä asiakirja on erinomainen, jonka edustaja Bove on laatinut. Haluaisin kiinnittää uusien jäsenvaltioiden tai haluaisin kiinnittää huomioon uusien jäsenvaltioiden tilanteeseen entisten sosialisti- tai kommunistivaltioiden. Esimerkiksi oma maani Unkari on esimerkki siitä, että maanviljelijät ja elintarvikkeiden tuottajat ovat yhä enemmän ja enemmän monikansallisten yritysten armoilla. Miten voivat pärjätä markkinoilla, kun aloittivat toimintansa täysin sääntelemättömillä markkinoilla. Ja jotkut jopa ajattelevat niin, että edelleenkin kommunistisella tavalla siten, että vapaat markkinat eivät saisi puuttua markkinoiden toimintaan. Joskus jopa tullaan vääristäneeksi kilpailua ja tu- tuenneeksi monikansallisia yrityksiä. Kaikki tämä tapahtuu tuottajien, maanviljelijöiden vahingoksi. Mehän olemme menettäneet elintarvikkeiden jalostussektoria. Se on joutunut ö, ulkomaalaisten käsiin. E, myöskään sokerin jalosta, jalostamolaitoksia ei enää ole Unkarissa, koska ulkomaalaiset ovat vieneet meiltä markkinat. No, kun me nyt jatkamme tätä keskustelua ja laadimme lopulliset suositukset, niin on erittäin tärkeää ottaa huomioon näiden maiden tilanne. Niin ikään haluaisin eh, ilmoittautua vapaaehtoiseksi. Voisin laatia teille tällaisen tapaustutkimuksen Unkarin tilanteesta. Ja Tulemme kutsumaan unkarilaisia viljelijöitä, elintarvikkeiden tuottajia kertomaan omista kokemuksistaan ja me sitten välitämme nämä kommentit esittelijälle. Kiitos. Are cuvântul în continuare domnul Dorman. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset esittelijälle tästä asiakirjasta. Mielestäni tämä kysymys on todella keskeinen, kun ajatellaan maanviljelijöiden tuloja tulevaisuudessa. Meidän on kyllä todettava, että monilla alueilla ja monissa EUn Euroopan valtioissa kilpailuviranomaiset, kun ajatellaan supermarkettien keskittymää, ei ole toimittu kovin tehokkaasti tehokkaasti. Nyt on syntynyt oligopoleja näiden kauppaketjujen osalta. Ketjulla on valtava valta. Ja jos ajatellaan tuottajia ja näitä kauppoja, niin tasapainoa ei enää ole näiden tahojen välillä. Ratkaisu on varmasti vaikea. Komission ehdottama lähestymistapa ei mielestäni ole kovin merkittävä. Tietoisuuden lisääminen markkinakriisien yhteydessä ei kyllä varmaankaan johda kovin kummoisiin tuloksiin. Viittaisin mielestäni muutaman tärkeän seikkaan tässä yhteydessä. Siis se, että joillain alue, aloilla luodaan omia sääntöjä, joilla ei ole mitään oikeudellista pohjaa, kun ajatellaan kasvinsuojeluaineiden jäämiä. Selkeät säännöt on olemassa tällä alalla, niistä on keskusteltu täälläkin – ja nyt taas alalla luodaan omia sääntöjä, ketjukohtaisia. Tämä on epäreilua, kun näitä on tuottajia. Tämä haittaa sisämarkkinoita Euroopassa myös. Siksi meidän pitäisi lähiaikoina pohtia myöskin sitä, miten voisimme vastustaa tämän tyyppistä kehitystä. Kiitos paljon. Mulțumesc, are cuvântul domnul Tabaidi. Kiitoksia. Puheenjohtaja, haluaisin pyytää kollegojani yrittää että he välttäisivät yksinkertaisuustamisia. Haluaisin ennen kaikkea onnitella esittelijää. Mitä tulee näihin yksinkertaistamiseen, olen täysin herra Nikossonin kanssa samaa mieltä siitä, että joskus me yksinkertaistamme supermarkettien vaaroja, jotka ovat todella olemassa, mutta joskus näiden supermarkettien kilpailu keskenään saa aikaan myönteisiä vaikutuksia, jotka Helen Nikosson on maininnut. On olemassa hyvin vaikeita kes- kysymyksiä, siis miten esimerkiksi voitaisiin säännellä markkinoita asianmukaisin toimin, jotka siis sopivat yhtenäismarkkinoihin. Esimerkiksi jos ajatellaan tuottajan horisontaalista integrointia, mikä on ero, koska mark- marginaali on hyvin kapea heidän välillään. Kartelli, sitten horisontaalinen tuottajien yhteistyö. Siis tässä on kysymys sellaisesta asiasta, jota vielä ei ole ratkaistu. Olen täysin samaa mieltä teidän kanssanne ja komission kanssa siitä, että vertikaalinen integraatio on erittäin tärkeä. Haluaisin kiittää teitä, herra Bove, koska Itä- ja Keski-Euroopan välillä on suuri ero, koska meillä kaikkein suurin ongelma on integraation puute, siis vertikaalisen integraation puute. Eli voidaan sanoa, että tässä on kysymys siis populismista, nationalismista ja sovinismista että ulkomaalaiset ovat ostaneet tehtaamme, meidän elintarviketeollisuuden, ostaakseen markkinat tietyssä määrin, siis kaikki tämä on totta, mutta toisaalta jos ajatellaan maanviljelijöitä, jos esimerkiksi elintarviketeollisuuden omistajat, jotka eivät yhdessä omista siis agroelintarviketeollisuuden elintarviketeollisuuden tehtaita. Siis tämä olisi suuri ongelma, koska Tanskassa on neljä sian teurostamoa ja sianlihan tuottajat omistavat nämä neljä teurastamoa. Meillä Keski-Euroopassa tämä on suuri ongelma. Siis olipa kysymys ulkomaisesta tai eh, unkarilaisesta omistajasta, mitä teurastamoon tulee. Vielä yksi asia, mitä tuottajajärjestöihin tulee. Voidaan kritisoida tietysti suuria supermarketteja, mutta joskus maanviljelijät, ja meillähän on siitä kokemus näissä uusissa EU-maissa – Siis maanviljelijät eivät halua tehdä yhteistyötä, eivät halua. Minähän olen maanviljelijä taustaltani ja siksi saan kritisoida heitä. Minulla on oikeus heitä kritisoida. Miksi te ette käytä niitä mahdollisuuksia hyväksenne, joita tuottajajärjestöt merkitsevät? Herra Solos, meidän uusi komission jäsen, on korostanut huomattavasti paikallisia markkinoita ja olen täysin teidän kanssanne samaa mieltä. Siis olisi tosiaan luetteloitava hyvät esimerkit Ranskassa ja Valloniassa. Me olemme, Mark Tarabellahan järjesti meille matkan Valloniaan. Ja olemme siellä esimerkiksi tavanneet sellaisen järjestön edustajia, jotka eh, tiedottavat maanviljelijöille esimerkiksi tällaisesta tila, tilalla harjoitettavasta kaupasta – se ei ole täysin illuusio, että meidän pitäisi kehitellä tätä aihetta. Tämä on tietysti erittäin ristiriitainen ja vaikeasti ratkaistavissa ja haluaisin vielä kerran onnitella. Yes. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte... Kiitos paljon puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Josep Poveta, joka on tehnyt oikein ahkerasti töitä, mutta hänen saattaa käydä niin kuin minullekin, että oikein ratkaisumalleja ei vielä ole valitettavasti meillä. Saksassa 60-luvun lopulla opiskelijamielen osoituksissa sanotaan, että kuvitelkaa, että on sota. Eikä kukaan lähde sotimaan. No kuvitelkaa, että olisi suuria kauppaketjuja, kukaan ei siellä kävisi mitään ostamassa. Valitettavasti näin ei ole. Miksi kauppojen ei tarvitse sulkea oviaan ja miksi tämä keskittyminen vaan lisääntyy, kuten Saksassakin nähdään? Siksi, että kuluttajat näin päättävät. Tämä on todellisuutta. Jos ei ostettaisi näissä suurissa edullisissa supermarketeissa – Joo, minun mummoni sanoi, että siellä kylässä kyläkauppa suljettiin 60-luvulla, koska ihmiset lähtivät autolla kauppaan supermarkettiin, eikä kukaan siellä pienessä kyläkaupassa mitään ostanut. Siis kollegat jopa vaikuttivat siihen, että syntyvää näitä suuria kauppaketjuja, supermarketteja. Tässä on kyllä vakavista ongelmista kyse. Minä olen johtanut pitkän aikaa suurta maitotalouden osuuskuntaa. Siihen on liittynyt tuhansia, viisi tuhatta tuottajaa nyt. Ja johtajina on tuottajia vain. Ja me markkinoimme tuotteita, kasvattajien tuotteita mahdollisimman hyvin. 0,02 prosenttia tehdään voittoa – pienempi voitto ei olisi enää mahdollista, koska meillä olisi enää toimintamahdollisuuksia. Kuitenkaan emme voi maksaa merkittävästi enempää kuin kilpailijat, koska meidän pitää noudattaa markkinoiden voimia. Liikevaihto miljardi euroa suunnilleen, tuhat miljoonaa euroa. Ja sitten on tietty osuus, jota myydään korkeaan hintaan – 40 miljoonaa, vaan tässä onnistuu enempää. Ei, kyllä me mielellämme myisimme enemmänkin, mutta sitä ei saada markkinoille, koska kuluttajat eivät ole valmiita maksamaan tiettyä hintaa. Voimme maksaa 5 tai 10 senttiä silloin enemmän maitolitrasta. Bioalalla 10 miljoonaa euroa enempää ei saada myöskään markkinoilla myytyä tällä hetkellä, joten meillä on suurena ongelmana se, että – suuret määrät kulkevat suurien kauppaketjujen edullisten supermarkettien kautta. Ja meidän pitäisi nyt huolehtia siitä, että puhutaan tavoitteista, kun puhutaan määräajoista, eräpäivistä. Me saamme rahat sata päivää myöhemmin. Jo aikaisemmin tämä on ollut suuri ongelma kauppaketjuilla. Jos pieni maitotila toimittaa markkinoilla jotain niin tässä voidaan muuttaa yhdeltä tilalta toiselle. Kuluttaja ei, ei huomaa mitään siitä, että on siirrytty käyttämään toista tilaa to- ja jätetty toinen rannalle. Esimerkiksi suurissa kauppaketjuissa tuodaan hieno uusi tuote sinne ja sitten pitää maksaa siitä, että päästään tietylle listalle ja sitten jonain toisena vuonna joku muu maitotila tai osuuskunta antaa paremman tarjouksen ja silloin jäädään pois sieltä listolta. Eli me tarvitsemme vähän parempia ehdotuksia vielä kuin mitä tähän mennessä olemme pystyneet tarjoamaan. Kiitos. Uh, Kiitoksia. Ja vielä seitsemän puheenvuoropyyntöä. Pyytäisin teitä puhumaan lyhyesti minuutti puolitoista maksimissaan, jotta voimme kuulla myös komissiota. Ja seuraava puhuja. Πρόεδρε, συζητάμε για ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα με οικονομική και κοινωνική διάσταση. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on yksi suurimmista maatilojen ongelmista ja tämä koskee myöskin tietenkin kuluttajia. Haluaisin keskittyä yhteen seikkaan – Komission mukaan on kyse rakenteellisista heikkouksista esimerkiksi siinä, mikä ero on kuluttaja-tuottajahintojen välillä. Tämä liittyy siihen, miten kilpailu toimii kaikilla aloilla. Se liittyy myöskin siihen, minkälainen neuvotteluvoima kaikilla osallistujilla on. Siksi tarvitaan erityislähestymistapa kaikkien näiden rakenneheikkouksien osalta – Olemme esimerkiksi myös nähneet sen, että paikallisia markkinoita tulisi kehittää. Saada paikalliset indikaattorit, jotta voitaisiin ottaa huomioon tuottajien tarpeet. Samalla kuluttajan pitää saada parempaa tietoa valitsemastaan tuotteesta. Kilpailurakenteet koko elintarvikeketjun ajan Mielestäni tarvitsisimme rakennemuutoksia tässä komission puolelta, kun ajatellaan erilaista säätelyä, niin että ongelma, joka liittyy avoimuuden puutteeseen, saataisiin korjattua. Tästä olisi hyötyä sekä tuottajalle että kuluttajalle. Ja kuluttajien neuvotteluvoiman parantaminen. Totta kai me uskomme, että tuottajien roolia pitäisi vahvistaa. Mutta kuitenkin on ensin arvioitava kaikkien toimien mahdolliset vaikutukset. Tärkeää on sen, että ongelmat analysoidaan oikein ja kunnolla. Haluaisimme nähdä, miltä nämä toimet voivat sen jälkeen näyttää. Pitäisi ymmärtää, miksi toimet joskus epäonnistuvat okazuje się, że rynek w rolnictwie nie jest w stanie wypełnić swoich funkcji. Näyttää siltä, että maatalousmarkkinat eivät kykene täyttämään rooliaan. Näyttää myös siltä, että rahoitusmarkkinoilla – muun muassa pankit, kun me otamme käyttöön uusia ratkaisuja, uusia valvonta, viranomaisia, sen minkä G20-huippukokous halusi tehdä. No ihan sama, sama tilanne meillä on maatalouspolitiikassa. Ohjausmekanismit ovat samassa jamassa. Mutta mitä maatalouteen tulee, niin sen tuotantoprosentti on noin 50 prosenttia, joten EUn interventiota kyllä tarvitaan. Käyttäjät ovat hyvin fragmentoituneita, myös koko elintarvikkeiden jalostussektori on tilkkutäkkimäinen. Meillä on suuria keskittymiä, pieniä tuotantoyksiköitä, mutta kuitenkin suurten yritysten asema on selkeästi valta-asema. PK-yrityksille pitäisi pää, tarjota pääsy markkinoille, mutta pieniä tiloja ei millään tavalla tueta. Tämä on mielestäni ky- olennainen kysymys, kun ajatellaan ympin tulevaisuutta. Kiitos. Kiitoksia. Alves, saatte puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Tämä ongelma on mielestäni aivan perustavanlaatuinen, koska me kaikki riipumme tietysti, olemme riippuvaisia siitä lähestymistavasta, jonka hyväksymme. Ja sen mukaan sitten tämä vaikuttaa niihin hintoihin, jotka tuotteet saavat markkinoilla. Ja me näemme muutoksia kuluneen 20 vuoden aikana on, on jakeluketjussa nähty valtava muutos ja koko elintarvike markkinat ovat muuttuneet. Esimerkiksi on supermarketteja, on tapahtunut paljon keskittymistä suuriin yrityksiin. Ja sitten on kysymys siitä, mitä julkissektori voi tehdä. Meidän on pidettävä kaikki tämä mielessämme, kun yritämme tehdä ongelmalle jotain, koska markkinat ovat hyvä asia ja markkinathan meillä on oltava. Se on aivan tärkeä, olennainen osa. Markkinat merkitsevät tehokkuutta ja avoimuutta, halvempia hintoja kuluttajille. Mutta jos markkinat tekevät mahdolliseksi myös sen, että että tulee sellaisia tuotteita, jotka eivät ole kilpailukykyisiä, tai äh, sellaisia käytänteitä, jotka eivät ole kilpailukykyisiä, mitä esimerkiksi tulee erilaisiin sopimusjärjestelmiin sopimusjärjestelyihin, niin silloin tosiaan kaikki tämä saattaa vaikuttaa hyvin vakavasti tuloihin ketjun muissa osissa, eli toisin sanoen tuottajien tuloihin ja tietysti se vaikuttaa kaikki kielteisesti niihin hintoihin, joita kuluttajat maksavat. Eli se on meidän ongelmamme. Millä tavalla voimme varmistaa sen, että meillä on avoimuuden takavat välineet? Meillä pitäisi olla myös sellaisia elimiä, jotka tekevät tälle asialle jotain. Esimerkiksi suuret supermarketithan kiinnittävät paljon huomiota tähän asiaan. Se on pidettävä myös mielessämme. Sitten tarvitsemme, meidän on varmistettava se, että meillä on aivan selkeä kuva siitä, mitä koko tässä ketjussa on tapahtumassa, niin että varmistamme sen, että kukaan ei voi käyttää väärin hyväkseen valta-asemaansa. Meidän on pidettävä huolta siitä, että jakeluketjukin on oikeudenmukainen kuluttajille ja tuottajille. Sitten edustaja Tarabella. Euh, Kiitos. Ensiksi haluaisin onnitella esittelijää äh, tästä työasiakirjasta, koska mitä tähän elintarvikeketjuun tulee ja sen toimivuuteen, niin hän on esimerkiksi puhunut oikeudenmukaista tuloista maanviljelijöille. Siinähän siis työasiakirja, siinähän puhutaan komission ehdotuksesta ja mielestäni tämä rakenne on aivan erinomainen, koska kappaleessa yksi esimerkiksi avoimuudesta, siis tässähän ei pidä unohtaa marginaaleja, voittomarginaaleja ja lisäarvoa. Siis puhutaan tietysti tuottajista, puhutaan jakelusta, on olemassa sellaisia ketjuja, joilla on aivan selvä strategia. Olen ollut Saban kanssa Unkarissa ja siellä esimerkiksi totesin, että esimerkiksi koraketju on kehittämässä sellaista eh, järjestelmää, jossa omenat tuotetaan Unkarissa. Siis ei saa unohtaa kaikkein tärkeimpiä toimijoita, jotka tosiaan vaikuttavat näihin marginaaleihin, eli puhun jalostajista. Tästähän, tässähän kakkoskappaleessa puhutaan kilpailusta. Siinä puhutaan esimerkiksi maanviljelijöiden ja tukkumyyjien epätasapainosta. Tässä puhutaan jakelusta, puhutaan, siis ei puhuta lainkaan jalostajista, jotka ansaitsevat kaikkein eniten. Siis toivottavasti tätä ei kuitenkaan unohdeta. Siis tärkeä toimija on jalostaja, jonka voittomarginaalit ovat valtavia. Siis ei saa unohtaa tätä. Siis tämä on kuitenkin yksi keskeistä asioista minun puheenvuorossa. Kiitos. Ja sitten seuraava. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte den Berichterstatter auch äh, noch Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitokset vielä esittelijälle. Tämä on valtavan tärkeä aihe, jota nyt käsittelemme. Haluaisin vain todeta, että totta kai tarvitsemme maanviljelijöitä, tuottajia vaikuttamaan markkinoille. Saksassa on pitkään keskusteltu kauppaketjujen kanssa. Des on aivan oikein sanonut, että kuluttaja on tehnyt valintansa ja tämä on vaikuttanut kauppaketjujen muodostumiseen. Mutta selkeää on, että tässä nähdään nyt ilmiö, jonka mukaan jos hintoja lasketaan esimerkiksi maidon osalta ja on riittävästi toimijoita markkinoilla, jotka tuottavat tähän hintaan, niin tämä on silloin oikea markkinahinta. Näin kauppaketjut sanovat. Viljelijät siis tuottavat lisää lisää maitoa, koska hinta laskee tämä ei ole nyt järkevää. on kilpailu kyllä, tietyt tavoitteet, ei tällaisen listojen luomia maksuja, mutta meidän pitää luoda myöskin sellaiset mekanismit, että tässä markkinatalouden pelissä on myöskin tuottajat mukana. Ei niin, ettei toimita väärin, koska kauppaketjut toimivat markkinoiden mukaan ja meidän pitää saada tuotteet tähän mukaan mukaan tähän peliin. Niiden pitää tähän peliin osallistua. Kiitoksia. Sitten EGY. Chairman, thank you very much. Puhun niin nopeasti kuin kykenen. Joku mainitsi täällä vertikaalisen integraation. Haluaisin antaa teille elävän esimerkin siitä, koska minä olen henkilökohtaisesti äh, tekemisissä ilmiön kanssa. Kyse on näistä vapaiden kanojen munista. Äh, henkilöt tässä tapauksessa tuottajien, pakkaajien on lupa tehdä työnsä, itse pakkaustyönsä. Nämä henkilöt ymmärtävät sen, kuinka tärkeää on esimerkiksi myydä yksityisesti tuotteita. Muun muassa vaimoni osallistuu tällaisen toimintaan. Ja erittäin tärkeää on se, että jos kananmunia tulee liikaa, enemmän kuin markkinoilla olisi tilaa. Öö, nämä kananmunat rikotaan, öö, valkuaiset ja keltuaiset erotetaan toisistaan, pakastetaan ja siinä vaiheessa kun kysyntää on, öö, ne käytetään jalostusteollisuudessa ja hinnat eivät romahda. Nyt supermarketeissa pyritään saamaan jonkinlaista brändäystoimintaa. Esimerkiksi Waitrose ostaa ainoastaan tietynlaisen kanan munia, jolla on tietty brändi. Minä myyn omaa, omia tuotteitani Salisburyin ja brändi on onnellinen kana. Ja me saatamme jopa pistää vähän ylimääräistäkin investointia tähän mukaan. Ja jotta minkäänlaisia tukia, EUn väliintuloa ei tapahtunut. Kaikki oli teollisuuden oma-aloitteista. Ei tällaista voida kellekään tuputtaa, vaan äm, to, toimijoiden täytyy itse ö, äh, vapaaehtoisesti toimia. On aivan liikaa ö, äh, erilaisia välikäsiä, osuuskuntia. Äh, jos osuuskunnat ja välikädet heivataan hiiteen, niin silloin saadaan onnellisi, onnellisten kanojen munia. Kiitos.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 Siis maanviljelijöiden tilanne tässä elintarvikeketjussa on entistä huonompi. Ja me yleensä osoitamme sormella näitä suuria ketjuja, supermarkettiketjuja, jotka ovat sitten pääsyyllinen. Kaikki ovat samaa mieltä ja sitten kun yritämme ajatella tai saada aikaan ratkaisuja, ei ole minkäänlaisia vastauksia. Sanomme vain, että nämä ketjut harjoittavat tai he, niillä on epäoikeudenmukaisia käytänteitä. Siis mitä tulee ratkaisuun, niin sen pitäisi olla sekä horisontaalista maanviljelijöiden välillä ja sitten pysty suoraan veris, vertikaalista ja myös mitä tulee hyvään jalostusteollisuuteen, koska meidänhän on tosiaan asetuttava näitä suuria ketjuja vastaan. Jolle me tee sitä, niin meillä on sitten toinen ratkaisu, toinen alue. Esimerkiksi ajattelen jotain oikeudellisia välineitä, joilla voitaisiin kurittaa näitä suuria ketjuja. Kaikki tietysti ajattelevat, että meidän pitäisi tuottaa joitakin välineitä, mutta kysymys on siitä, millaisia välineitä voimme saada aikaan. Joten jotain ratkaisuja meillä on, esimerkiksi maksimimarginaalit, mutta nämä ovat hyvin vaikeasti sovellettavissa meidän maihin, kun meidän maissa me äh, yritetään keskustella tällaisista asioista, niin meitä pidetään sillä siis jonkunnäköisen lain suojattomina. Niin, kysehän on avoimuudesta tämä valvontakeskus voisi olla avoimuuden yksi elementti, mutta kyllä meidän täytyy toimia myös markkinoilla niin, että markkinat ovat järkevällä ja avoimella tavalla järjestäytyneet. Täytyy toimia eh, Euroopan tasolla <clears throat> tällaiset ö, ketjujärjestöt eivät välttämättä tarkoita aina kartelleja, voivat joskus tuoda muassaan avoimuuttakin. Joissain maissa on jo olemassa tarkkailukeskuksia. Ja tällaiset tarkkailukeskukset ovat osoittaneet, että äh, <clears throat> niistä voi olla hyvinkin hyötyä. Tällainen kapitalistinen keskittyminen, jonkalaista olemme voineet todeta, on johtanut siihen, että on tullut uusia kapuloita rattaaseen, koska ää, äh, <clears throat> toisaalta suuret keskittymät vähentävät tällaisia yksikkökustannuksia, mutta tuovat muassa muun kaltaisia kustannuksia ja taakkoja. Ja tää, nämä muut taakat ovat johtaneet ja kustannukset johtaneet siihen, että tuottajan hinnat ovat, tuottajille maksettavat hinnat ovat pienentyneet. Ja monet PK-yritykset ovat joutuneet kohtaamaan myös tällaisia kapitalismiin liittyviä ongelmia, muun muassa <clears throat> sukupolven vaihdoksen yhteydessä. Eli kyllä meidän täytyy näille pienillekin yrityksille antaa suotuisemmat olosuhteet. Kiitoksia. Ja komissio. Komission edustaja saa puheenvuoron. Voitte puhua lyhyesti, jos haluatte. Thank you, Chairman. Um, Kiitos puheenjohtaja. Jos ajatellaan, että aika on hyvin rajoitettua, haluan käyttää tilaisuutta hyväkseni kiittääkseni esittelijää siitä, että hän on valmistellut tämän työasiakirjan. Sen päätarkoitus ja tavoite on virittää keskustelua ja se on, jos se tavoite täytetty, kuulin erittäin mielenkiintoisia kommentteja edustajilta. Meille on mielenkiintoista nähdä, että kahden vuoden jälkeen, kun on työskennelty komissiossa ja kolme tiedonantoa on annettu, niin tässä tämä asia on hyvin korkealla esityslistalla. Etusijalla Euroopan parlamentissa ja myös neuvostossa. Tässähän on tietysti hyvin monia mielenkiintoisia ehdotuksia. Tämä asiakirja on hyvin kunnianhimoinen ja menee itse asiassa pidemmälle kuin itse tiedonannossa. Mielestäni tässä on No, me aiomme joka tapauksessa antaa palautetta lähipäivinä esittelijälle. Ja haluaisin vielä käyttää tilaisuutta vastatakseni kysymykseen, joka aikaisemmin esitettiin. Edustaja Smith esitti tämän, eli rahoituksesta, jota komissiolla oli pilottitutkimukseen, joka koski tällaista hinta- ja voittomarginaali seurantakeskusta. Kiitämme parlamenttia tästä aloitteesta ja sanoimme silloin parlamentille, että silloin kun olimme tekemässä, siis silloin ei ollut oikea hetki aloittaa käynnistää tällaista keskusta. Me tietysti puollamme sitä ja olemme yhteydessä Eurostat-kollegoihimme – jotka ovat kaikkein parhaimmassa asemassa tekemään tämän. Emme halunneet silloin käyttää tätä, eikä emmekä halunneet käyttää veronmaksajien rahoja sellaisen tiedon hankkimiseksi, jota oli jo Eurostatista saatavissa. Siis sehän esimerkiksi myös seuraa hintakehitystä öö, maataloudessa ja sitten myös vähittäistasolla. Eli voidaan tietysti tehdä enemmän ja aiomme katsoa kaikkia tätä sen mm, rahan tai niiden varojen valossa, jotka meillä on. Kiitoksia kovasti komission edustajalle. Muistuttaisin teitä siitä, että huomisaamuna kokoonnumme tässä samassa salissa ja iltapäivällä me olemme kaksi kuukakkos salissa. Kiitoksia kaikille puheenjohtaja, ja tulkkeja, hyvää iltaa kaikille ja näkemiin.